Good morning. Hyvää huomenta. Meidän on ilmeisesti nyt aloitettava, koska meillä on aikataulu asia tässä, joka pitää huomioida. Bulgarian terveysministeri tulee kello 11.15. Ensimmäinen asia esityslistalla on Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti ja esittelijä Lavia Sapovar. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt johdanto taustaan tässä aiheessa, joka nyt on esityslistallamme. Nimittäin lainsäädäntöpuitteet ovat aika tärkeitä, että ymmärtäisimme, mikä on parlamentin rooli, mikä on meidän toimivaltamme. Totta kai puheenvuorossani aion esittää muutaman kysymyksenkin komissiolle ja itse emalle, jotka ovat täällä läsnä. Haluaisin yhtäältä selvityksiä ja toisaalta myös takeita tämän viraston toimintakyky ajatellen. No ensinnäkin taustaa. Emma lääkevirasto, on ollut Lontoossa ja nyt se pitäisi sitten Brexitin jälkeen siirtää muualle 19 maaliskuusta alkaen, kun yhdistyn kuningaskunta lähtee Euroopan unionista. Kesäkuussa viime vuonna Euroopan neuvoston yhteydessä 27 jäsenvaltion päämiehet halusivat noudat tiettyä menettelyä, jotta voitaisiin EMA ja EBA siirtää. Ministerit äänestivät virastojen siirrosta, jotka olivat yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja sitten se meni marraskuun yleisten asioiden neuvostoon, ja siellä valittiin kotipaikka emalle Amsterdam. Ja kuten kaikki varmasti olette huomanneet, valinta osui menettelyn aivan loppumetreille. Siellä oli tasa peli tavallaan kahden välillä ja sitten se oli harvan varassa. 27. marraskuuta komissio teki oman ehdotuksen, jotta voidaan tätä asetusta muuttaa ja näin siirtää lakivirasto Lontoosta Alankomaihin. Parlamentti ei koskaan ole saanut mitään tietoa tai ilmoitusta menettelystä. Ja päätöksen jälkeen me huomasimme, että koko menettely ei perustunut perussopimuksiin, vaan yhteiseen lausuntoon hajautettujen virastojen osalta – ja se on oikeudellisesti ei-sitova säädös. Tämän päätöksen yhteydessä, joka siis tehtiin neuvostossa, haluaisin nyt tämän parlamentin esittelijänä kritisoida kovasti avoimuuden puutetta menettelyssä ja valinnassa. Ja kuten kaikki tiedätte, ja kuten äsken totesin, se oli loppujen lopuksi arvan varassa kuitenkin kun ajatellaan, miten tärkeästä päätöksestä on kyse. On puhuttu kirjeistä, rahasta, mutta ehkä ole asianmukaista ja sopivaa, kun ajatellaan, että yleensä kuka heittää kolikkoa, yleensä se on lähinnä jalkapallottelussa muissa, kun aloitetaan, mutta ei varmaan, kun jos kaksi kotipaikka valita merkittäville virastoille, kun teki niillä on erittäin vaikuttavia tehtäviä kansalaisten kannalta, kuten emaan kohdalla. Ja siksi täytyy arvioida tieteellistä kysymystä ja myös lääkkeiden turvallisuutta, joita on tarvitettu ihmisten ja eläinten käyttöön koko Euroopan unionissa. Siksi minä olen sitä mieltä, että neuvostovalitsema menettely missä parlamentti ei saanut minkäänlaista tietoa, on osoittanut hyvin ilmeisellä ja selkeällä tavalla, että ei ole kykyä näissä asioissa. Ja siksi minä haluaisin, että me olisimme täysivaltaisesti mukana, ainakin tänään, tästä eteenpäin kaikissa valinnoissa, kun kotipaikkaa haetaan virastoille. Kun tässä on nyt käytettäisiin normaalia lainsäädäntömenettelyä, eli yhteispäätösmenettelyä, sitä paitsi perussopimukset niin edellyttävät myös. Ja siksi parlamentti aikoo puolustaa omaa toimivaltaansa ja valtaansa myös niin, että voitaisiin muuttaa, jos pidätte sitä asianmukaisena, osa komission ehdotuksesta. Viime kädessä tavoitteena on taata se, että voidaan virasto toimimaan kunnolla ilman, että tässä viedään luottamusta yleisöltä. Kyse on kuitenkin kansalaisista, joita me täällä edustamme. Tämä vaikuttaa kovin vähän demokraattiselta, kun ajatellaan, että kansalaisten valitsemat edustajat ovat kokonaan poissa päätöskuvioista. Ja kun on kyse vielä säädöksestä, joka ei ole oikeudellisesti sitovaa. Ja näin parlamentti ei ole mukana, ei edes saamassa tietoa edes hyväksyntä antamassa, kun perussopimukset kuitenkin antaa täyden lainsäädäntön vallan. Siksi minä aionkin ehdottaa yhdessä varjoesittelijöiden kanssa ja muiden poliittisten ryhmien suostumuksella poliittista julkilausumaa, joka liitettäisiin tähän mietintöön, niin että voitaisiin muuttaa hajotettujen virastojen yhteistä julkilausumaa niin, että olet käytetty siinä asianmukaista lainsäädäntömenettelyä vastaavissa tapauksissa. Minulla sitten joukko kysymyksiäkin komissiolle, mutta myös EMAN edustajalle, joka täällä on läsnä. Tämä vähän paremmin ymmärtäisin jotkut näkökohdat tässä menettelyssä, joka nyt sitten johtaa viraston lopulliseen siirtoon Brexitin jälkimainingeissa. Ensinnäkin kysyisin komissiolta seuraavaa. Voisiko komissio vahvistaa meille, ja olisi samaa mieltä meidän kanssamme, että oikeudellisesti parlamentilla on täysi valta suhteessa neuvostoon tässä lainsäädäntömenettelyssä olla mukana. Ja tämä yhteinen julkilausuma ei ole oikeudellisesti pätevä. Kysyn tätä siitä syystä, että lehdistötiedotteessa, joka on tässä ehdotuksen yhteydessä julkaistu komission puolelta, luen nyt ihan kirjaimellisesti, miten siinä sanotaan, tavoitteena on tiukasti vain vahvistaa kaksi säädöstä, jotta voidaan vahvistaa uudet kotipaikat. Eli parlamentin rooli olisi vain siis se, että vahvistettaisiin valinta, jonka joku muu on tehnyt. Eli tämä parlamentti tässä vain on hyväksymässä kumileimamisella jonkun toisen tekemän valinnan. Ei minusta ole oikein tämä. Vielä kysyisin komissiolta seuraavaa. Seuraako se tätä prosessia, joka sitten johtaa emaan siirtoon? Voisiko komissio kertoa meille, missä mennään? Missä mennään valmistelutöissä? Niin, että kun ajatellaan, mikä on e, e, viraston tilapäinen sijainti ja voiko komissio taata meille sen, että siirto onnistuu sovitusaikataulussa ennen 30. maaliskuuta 2019 niin, että voidaan tässä välillä taata kuitenkin viraston toimintakyky, koska siellä valvotaan yhteisön kansalaisten etua. Totta kai on normaalia. Haluaisin kysyä komissiolta, mitä meille voitaisiin kertoa lopullisesta rakennuksesta, Vivaldi-rakennuksesta, joka kuulemma lopuksi tulee eman kotipaikaksi, missä aikataulussa tämä rakennus on valmis ottamaan vastaan Euroopan lääkeviraston. Totta kai ajatellaan tätä lopullista sijoituspaikkaa. Kysyisin myös, komissiolta. Ei, oletteko sitä mieltä, että tämä kahdenlainen siirto myös edellyttää operatiivisia toimia näissä virastoissa? Voiko komissio taata meille, että operatiivinen toiminta jatkuu täysimittaisesti ilman, että tässä keskeytyy tämä kuitenkaan 2019 maaliskuun jälkeen? Minulla olisi myös yksi kysymys sekä komissiolle että emalle liittyen tähän siirtymäkauteen. Oletteko samaa mieltä yhtäältä komissio toisaalta EMA, että kun ajatellaan eri erityispiirteitä, käytettävissä olevat tilaa, asiantuntijoiden vastaanottamista, niin voidaanko tässä taata viraston täysimittainen toimintakyky. Sitä paitsi halusin myös vahvistuksen lisäkustannuksiin liittyen tähän siirtoon, joka on kaksi vaiheinen. Ensinnäkin Lontoosta Amsterdamiin, kuten on esitetty. Ja ilmeisesti se olisi osa Brexitin kuluja, eli yhdistynyt kuningaskunta maksaisi laskun. Mutta sitten tämä toinen siirto, eli kun siirrytään väliaikaisista tiloista lopullisiin tiloihin, eli vivaldirakennuksen, kuka sen maksaa? Alankomaat kai, koska tässä heidän tekemässään tarjouksessa kai näin on taattu. Ja haluaisin komissiolta takeet siltä, ettei euroakaan mene EUn talousarviosta. On aivan ilmeistä nimittäin, että jos näin kävisi, niin eihän se olisi sen mukaista, mitä alkuperäisessä ehdotuksessa on todettu. Vielä lopuksi kysyisin, ja tämä kysymys menee emalle. Mitä seurauksia tällä on virastolle, jos neuvottelut keskeytyvät Brexitin osalta? Tai saadaan ennenaikainen sopimus ennen kuin on määrätty 30. maaliskuuta 2019. Voiko virasto kuitenkin hoitaa jo etukäteen sitten siirron. Tai mitä eilenkin kuultiin, kun tähän tulee kuitenkin Brexitin kohdalla siirtymäkausikin. Neuvottelija on puhunut mahdollisuudesta, että on siirtymäkausi tulossa, joka annetaan yhdistyneelle kuningaskunnalle, niin että tavallaan nykytilanne säilyisi. No, siinä tapauksessa, mikä on tilanne, virastonkin kai pitäisi olla mukana näissä kuvioissa, jos ajatellaan 30. maaliskuuta. Niin siinä tavalla menetettäisiin osa toimintavallasta tuossa virastossa, mutta haluaisin kysyä komissiolta tässä tapauksessa, onko siis kuitenkin sitä mieltä, että oli sitten päivämäärä mikä tahansa, että kaikki on kuitenkin valmiina siirrolle. Ja sitten emalta kysyisin, jos tulee sopimus etuajassa, niin onko siirto sitten siinä tapauksessa mahdollista vai ei? Kiitos. Thank you. Now, uh, Mrs. Burton Kiitos. Ja sitten edustaja Partan. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Uh, Kiitos, puhemies. Anteeksi, puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijä Lavia tästä luonnoksesta ja kaikesta siitä, mitä tämän mietinnön eteen tähän tehty. Minä olen sitä mieltä, että tämän menettelyn pitäisi olla tehokas suunnitelmien mukainen niin, ettei tule lyhennettyjä aikatauluja ja epävarmuutta. Tämä virasto pitää yllä EUn kansalaisten terveyttä ja sen 900 työntekijää heidän perheenjäsenensä kyllä ansaitsevat tietoa ja tehokkaat prosessit, jotta he pystyvät oman elämänsä suunnittelemaan ja muuttonsa. Ja pyytäisin, että kaikki pitäisivät tämän mielessä. Olen samaa mieltä siitä, mitä herra Lavia sanoi tästä menettelystä ja tämän pitäisi mielestäni olla viimeinen kerta, että parlamentti tekee päätöksen tällä tavalla, että sen eteen annetaan asia, josta on jo sovittu, mutta minä osaltani arvostelisin meitä itseämme, koska mekin olemme tähän syypäinä vuoden 2012 kolmen toimielimen johtajan sopimus, jossa parlamentti luopui roolistaan viraston kotipaikan valinnassa. Tätä pitäisi miettiä uudelleen. Tämä pitäisi ottaa taas eh, esityslistalle ja asia pitäisi miettiä. Hyvä, että AFKO-kollegat on tähän otettu mukaan. Ja sitten nämä viraston siirtymisen kaksi vaihetta. Me tarvitsemme mielestäni takeet sille, että Euroopan veron, veronmaksajat eivät maksa senttiäkään enempää siitä syystä, että on suunniteltu kaksivaiheista siirtymistä tälle virastolle. Ja tämän lisäksi voidaan sanoa, että virasto ei budjetistaan pysty maksamaan koko muuttokustannusmäärää. Ja niin kuin komission eh, johdanto muistiossa tämä sanottiin, mutta se laitettiin myös johdantosan kappaleisiin. Tämän lisäksi tarvittaisiin myös sopimus Eh, kotipaikasta tälle virastolle ja tämä olisi puitteet sitten Ulle sijainnille ja on sanonut, että tämä pitäisi tehdä ennen tätä muuttoa, mutta tämä on liian epämääräistä ja se ei anna tarvittaa varmuutta. Olisi hyvä, jos viraston edustaja voisi tätä asiaa kommentoida. Ja esittelijän tavoin minullakin on joitain epäilyksiä voin vielä toistaa, niin voisiko komissio ja virasto kertoa meille, mitä tälle siirrolle tapahtuu, jos Iso-Britannia poistuu EU-sta ennen 2019 maaliskuuta tai jos neuvottelut keskeytyvät ja mitä komissiovirasto voi sanoa siitä, täyttääkö Hollannin hallitus velvollisuutensa ja edetäänkö tässä suunnitelmien mukaisesti vai olisiko ehkä vielä parantamisen varaa? Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Muistuttaisin, että meillä on todellakin aika ongelma tässä. Ja edustaja Kruppa seuraavana. Dziękuję. Ja e, podzielam e, wszelkie e, uwagi. Kiitos. Minä olen esittelijän kanssa samaa mieltä. Minusta emme mitenkään voi mennä eteenpäin sillä tavalla, että näin tärkeän toimielimen paikan siirto jätetään ihan vain sattuman käsiin. Edustaja Riis. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Minä voin puhua lyhyesti, koska esittelijä jo tietää, että olen aivan samaa mieltä hänen kantansa kanssa ja hänen kysymystensä kanssa. Kiitos muuten, että hän nyt järjesti kokouksen hyvissä ajoin varjoesittelijöiden kanssa jo viime viikolla Strasburgissa. Hänen mietintönsä on lyhyt, mutta olennaisin siinä on kuitenkin tämän kysymyksen, kysymyksen tiimoilta. Eli siirtopaikan osalta ensinnäkin talousarvio, yhdistynyt kuningaskunta ja vain se, kantakoon kulut siirrosta Brexitin takia. Toiseksi, kuten täällä todettiin, jos tulee viipeitä, niin totta kai, jos ajatellaan esimerkiksi siirtoa Amsterdamiin, niin Alankomaat puolestaan sitten kantaa kulut tästä tilapäisestä ratkaisusta. Kuten rouva esittelijä Demarista totesi, ei voida kuvitella, että näillä olisi jotain vaikutuksia Euroopan unionin talousarvioon. No sitten menettelystä. Totta kai se on tässä nyt olennaisinta jatkoa ajatellen, koska tässä mietitään täällä parametissa, miten tällainen valinta nyt tehtiin kokonaan ilman meitä. Ja herra Lavia, oliko diplomaattinen puheessa menettelystä, mitä tässä pitäisi uudelleen ehkä vähän miettiä. Mielestäni menettely, jota neuvottelu käytti, että arpaa heittämällä, niin sinne oikeastaan koko perustelut romahtivat. Ja olen aika hämmästynyt oikeastaan ranskankielisessä lehdistössä. Huomattiin, että tämä on jälleen yksi tappio, tappioiden perään. Minä olen sitä mieltä, että me olemme osin syyllisiä mekin, miten ihmisessä parlamentti voi 2012 hyväksy, aikana hyväksyä tällaisen toimielintällisen sopimuksen – ja yhteinen julkilausumahan on tässä perustana kaikissa tässä, ja tavallaan se meiltä riistää mahdollisuuden osallistua valintaan. Tiedämme, mikä merkitys virastolla on. On totta kai ilmeistä, että parametin täytyy olla mukana pelissä valinnoissa. Yhteinen julkilausuma, jonka vuodet 2012 on nyt tuomittava. Keskusteluissamme Strasbourgissa ja esittelinkin sen tietää, olin ehkä vähän suorasukaisempi Totta kai olen samaa mieltä siitä, että tekstiin pannaan myös julkilausuma, eli tämä olisi viimeinen kerta, ja yhdessä sitten katsotaan, miten se voidaan muotoilla parhaalla mahdollisella tavalla. Kuitenkin huomataan, että ihan liian suorasukainen voi olla, tässä on kyse myös kansanterveydestä. Täällä on yli tuhat miestä ja naista, jotka ovat mukana pelissä, ei voida ruveta estämään neuvottelujakaan. me halua ruveta panemme kapuloita rattaisiin. Haluamme vain äänemme kuuluville, eli yhdessä täytyy katsoa, millä tavalla me pystymme muotoilemaan julkilausuman niin, että olisimme uskottavia ja tilanne ei enää toistuisi. Tässä minä nyt kun luen tekstiä, niin ensimmäinen ehdotus kaksi kohta, joka tässä nimenomaan ilmaisee meidän hämmästyksemme. Olen lopettelemassa, miten tässä asiat sujuvat. Parlamentti pitäisi, menettely pitäisi ottaa mukaan tavanomaiseen lainsäädäntömenettelyyn pitäisi, ei vaan pitää panna. No, katsotaan, miten vielä vahvista tekstiä. Thank you. Now, uh, Mrs. Kone. Kiitos, edustaja Konečná. <clears throat> Děkuji, paní předsedající, kolegyně, kolegové, také mě dovolte především poj- Kiitos, kollegat. Aivan siksi haluaisin kiittää edustaja Lavia alkupuheenvuorossaan hän esitti joitain kysymyksiä, joihin kukaan meistä ei ole vielä saanut vastausta. Ja ne koskevat lähinnä sitä, että lääkevirasto ei saisi joutua kärsimään tämän siirtymisen yhteydessä. Ihan lyhyesti äskeisten puheen lailla minä olen myös sitä mieltä, että parlamentin ei tule esittää muutoksia uuteen sijaintipaikkaan, sillä tässä huomioitaisi työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään, jotka suunnittelevat uutta elämää Amsterdamissa. Kuitenkin uuden työpaikan valinta ei todellakaan ollut ihanteellinen. Loppujen lopuksi tässä kolikko heittämällä tehtiin lopullinen päätös, eikä tämä pitäisi olla näin. Ja minusta Euroopan parlamentin pitäisi olla tässä menettelyssä mukana. Virastojen toimipaikka päätökset jätetään jäsenvaltioille. Ja minusta ehkä tämän erityisen paikan valinta on ikään kuin potku keskisen Itä-Euroopan maille, joille oli kaikenlaista luvattu, mutta ei sitten kuitenkaan annettu. Mutta jos tästä tulee poliittinen kysymys parlamentissa, niin tästä on siitä vain eh, sitten vain haittaa ja julkisesti näyttäisi aika mm, epämiellyttävältä, mutta parlamentin pitäisi olla mukana eri toimielinten mandaatissa, jos ajatellaan esimerkiksi EFSA ja ECDC. Ja tässä EMAN muuton yhteydessä voitaisiin tähän kiinnittää huomiota. On selvää, että jotkut todella tärkeistä virastoista terveytemme kannalta saavat pitkällä aikavälillä liian vähän rahaa ja ne eivät pysty tekemään töitä kunnolla, eivät edes omia tutkimuksia, vaan perustamaan työnsä muiden tutkimukseen. Ja se, että tämä on todella ongelmallista, on nähty jo monta kertaa viime vuosina. Siksi en nyt halua äh, viedä pohjaa tämän päivän keskustelulta, mutta tässä keskustelussa pitäisi keskittyä myös niihin asioihin, jotka ovat näiden virastojen kannalta todella tärkeitä tulevaisuudessa. Kiitos edustaja Hauken. Kiitos puheenjohtaja. Minusta on, olisi hyvä, että me puhuimme, puhuisimme EMAN mandaatista ja onko sillä tarpeeksi avoimuutta ja ovatko ne täysin riippumattomia erilaisista intresseistä, mutta ikävä kyllä emme puhu siitä nyt, vaan ainoastaan Lavian erinomaisesta mietinnöstä, josta me varmasti kaikki olemme samaa mieltä myös se, mitä Lavia tässä pieniä eh, erilaisia eh, pieniä mm, tavallaan eh, arvoeroja esitti, mutta tuntuu siltä, että tässä oikeastaan pelattiin lottoa. Ei voi olla nyt oikein yksimielisiä, niin sitten päätettiinkin ihan vaan arpoa, että mihinkä se menee. No, en nyt usko, että näin on käynyt, mutta silti tämä on minusta kuitenkin aika nolo tarina. Ja noloa on se, että kaikki tapahtui täysin ilman avoimuutta ja ilman, että parlamentti otettiin tähän mukaan. No en nyt jatka tästä, mutta kaksi asiaa vielä. Yksi on se, että monet ovat toivoneet, että tarkasteltaisiin mahdollisuutta siihen, että voitaisiin käyttää Strasburgia siihen, että vaihdettaisiin päittäin niin, että meidän ei tarvitsisi matkustaa sinne, koska kansalaiset tätä vastustavat. Voin olettaa, että oli kuitenkin raskaat ja painavat syyt sille, että näin ei tehty, koska on niin epäkäytännöllistä päästä Strasbourgiin ja se voisi olla selitys sille, että ketään muita ei haluttu altistaa tälle ikävälle matkustamiselle kuin meitä meppejä. Mutta olisi pitänyt kuitenkin selittää, miksi ei käytetty tätä mahdollisuutta. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että meillä täytyy olla takeet siitä, että Hollanti pitää kiinni lupauksistansa, että se maksaa kaiken. On erittäin tärkeää, että tämä ei rasita meidän budjettiamme. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Mrs. Kiitos ja sitten seuraava. dank u wel. dank. Puheenjohtaja, kiitos. Kiitos kollega Lavialle. Me puhumme tässä työntekijöistä ja kansanterveydestä. Ja nyt on tultu tilanteeseen, jossa Hollannissa ollaan erittäin iloisia tästä päätöksestä niin kuin se tehtiin. Ja minä itse olen hyvin tyytyväinen tämän päätöks, tästä päätöksestä, joka koski sekä EMAa että EBAa. 27 äh, jäsenvaltion ministerit päättivät, että äh, Amsterdam valitaan ihan artikloiden mukaan. Ja 27 muuta valtion päämiestä 27. kesäkuuta 2017 hyväksyivät tämän. Ja komission mukaan, tai komissio on tehnyt ihan normaalin lainsäädäntömenettelyn mukaan tästä lainsäädäntöehdotuksen. Ja tämä menettely on tehty oikein ja sillä tavalla, että ei vaaranneta tätä tärkeää sektoria. Amsterdam täyttää kaikki laatukriteerit ja monet korkeasti koulutetut EMAn työntekijät olivat Amsterdamin puolella. Siellä on kansainvälisiä hyviä kouluja ja siellä on myös Schipholin lentokenttä, joka sitoo, yhdistää EMAn koko maailmaan. Ja koska kuten te tiedätte, niin ensimmäisestä päivästä lähtien, minä soitin silloin heti samana päivänä silloisen kansanterveysministerin Skippersin kanssa äh, heti Brexit äh, äänestyksen jälkeen ja puhunut sen puolesta, että EMA siirrettäisiin Amsterdamiin sitä huolimatta minusta ei ole oikein, että parlamenttia ei otettu mukaan EU-viraston paikan valintaan. Tämä parlamentti ei ole kuitenkaan mikään objektiivinen valintaraati, vaan kansanvalittujen parlamentti suuret jäsenvaltiot, joissa on paljon kansalaisia, saisivat silloin edun ja silloin pienet valtiot voisivat jäädä jalkoihin loppuäänestyksessä. Pitää käyttää objektiivisia kriteereitä ja se ei täällä olisi ehkäpä ollut mahdollista. Viime viikolla toisessa täysistuntoäänestyksessä jouduin tämän huomaamaan. Ja minä uskon ja toivon, että me voimme jatkossakin tehdä hyviä päätöksiä, koska kysymys on kansanterveydestä ja työntekijöistä mutta katson tässä nyt oikealle puolelle kollegoita, niin kysymys on Alankomaista ja luottamuksesta Eurooppaan. Kiitos edustaja Liise. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Janilla Viia tästä hyvästä työstä. Minä haluaisin hyvin selkeästi tukea niitä, jotka sanovat, että tämä menettelytapa ei käy se, että päätetään asiasta tuolla tavalla vain parlamentilla. Hän oli, tai on, yhteispäätösmenettelyoikeus, mutta neuvosto päätti itsekseen. Ja tämä menettely oli neuvostossa myös täysin epädemokraattinen. Vuosikymmeniä on keskusteltu siitä, millä tavalla Euroopassa voidaan luoda demokratiaa. Ja sitten tehdään kompromissi siitä, että päätösneuvostossa, jos se täytyy tehdä enemmistöpäätöksellä, että se tehdään kaksinkertaisella enemmistöllä. Ja tämä on ihan järkevä periaate. Jokaisella maalla on yksi ääni. Mutta jotta jotta saadaan päätös aikaiseksi, ei tarvita ainoastaan maiden enemmistöä, vaan myös väestön enemmistö. Ja tällä tavalla huomioidaan tämä, että on valtioita, tai siis valtiot ovat edustettuna, mutta demokraattisella tavalla. Ja neuvostokomission ehdotuksesta, koska komissiollahan oli päävastuu, teki näin. Maltalla ja Luxemburilla. Tässä menettelyssä oli yhtä paljon ääniä kuin Luxemburilla ja Ranskalla, ja se kaataa kaiken, minkä puolesta me olemme työskennelleet vuosia. On anti, tämä ruokki anti-eurooppalaisia. Hyvä komissio ja neuvosto, tämä oli todella huono juttu, ja tätä ei saa koskaan toistaa. Sen vuoksi minua todellakin huvittaisi, jos meillä kerta on yhteispäätösmenettely, niin että katsottaisiin, mitä, mihin eh, edustajia, edustajat haluaisivat siirtää eman. Ja minä olisin, kuten Margareta Auken, tukenut Strasbourgia. Ja minä olen todellakin surullinen siitä, että näin tyhmästi päätettiin. Mutta meidän täytyy nyt huolehtia siitä, ettei synny lisäongelmia. Meillä täytyy olla järjestäytynyt siirtymäkausi ja meidän täytyy hyväksyä, että paikaksi on valittu Amsterdam ja huolehdittava siitä, että kaikki toimii nopeasti. Myös kaikki nämä asiat, joita Giovanella Via tässä esitteli. Mutta sanon selkeästi, että komissio ja neuvosto, niiden täytyy ennen meidän äänestystämme selvittää ja luvata, että koskaan, koskaan ikinä enää ei käytetä tällaista menettelyä, koska Komissiolla on muuten täysi vastuu ja neuvostolla myös. Ja toivon, että Juncker ja Selmayr saavat tämän suoran tietää. Tämä ei käy, näin ei saa enää käydä. Jatkossa muuten syntyy ongelmia. No, Mrs. Bonafé. Kiitos ja edustaja Bonafé. ma in quanto organo che... Kiitos puheenjohtaja. Kun me nyt edustamme täällä kansalaisia, ja olla vastuussa heille, niin minä ymmärrän hyvin ja totta kai olen myös samaa mieltä tästä närkästyksestä, kun ajatellaan, miten tässä valittiin emalle uusi kotipaikka. Eli tämä arvan heittäminen. Ja kuitenkin tässä on puhe virastosta, jolla on valtava merkitys kansalaisten elämälle. Se päättää lääkkeiden turvallisuudesta, joita me käytämme. Siksi kaiken kaikkiaan olen minäkin samaa mieltä, ehkä tämä nyt ansaitsisi vähän enemmän kunnioitusta. Olen samaa mieltä, että emme voi hyväksyä tällaista menettelyä. Se täytyy kyseenalaistaa ja totta kai täytyy myös suoraan sanoa, että siinä ei ollut kykyä toimielmissä tehdä päätöstä näin tärkeässä asiassa kansalaisten näkökulmasta. Ja, ja kuka enää uskoo, että Eurooppa mitään enää pystyy tekemään? Emme voi hyväksyä tämmöistä menettelyä ja se täytyy nyt kyseenalaistaa perinpohjaisesti. Totta kai me edustamme kansalaisia. Kai meidän täytyy mukana olla mukana. Ja ei ollut nyt mukana. Tämä on mainittu myös perussopimuksessa, seksi toimielinten sopimus, joka sen sijaan ei anna parlamentille mitään roolia, niin siinä mentiin metsään. Ja vielä yksi asia, joka on hyvä huomioida. Kyse on väliaikaisesta siirrosta ja lopullisesta siirrosta. Minäkin olen kyllä utelias tietämään, kuinka paljon tämä tulee maksamaan Euroopan unionille ja varsinkin, että saataisiin varmuus siitä, kun siellä on ihmisiä, jotka työskentelevät virastossa, niin varmasti haluaisivat tietää, että aikataulu pitää. En tiedä, onko näin, mutta ennen äänestystä ehkä voitaisiin ajatella että saataisiin tietää, kuka on oikein arvioinnin tehnyt eri vaihtoehdoista ja minkälaisia kriteereitä on käytetty ja onko niitä noudatettu. Thank you. Uh, I... Kiitos. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle Henningille pääsihteeristöstä. Kiitos, olen Henning Klaus nimeltäni. Minä haluaisin sanoa, että ei komissio voi sille mitään, että puitteisto, joiden mukaan päätetään virastojen toimipaikasta, on yhteen jonka jonka allekirjoittivat ja neuvottelivat ja sopivat 2012 kolme toimilta komissiota se sitoo. Ei se pakottanut käyttämään mitään uutta vaan lähdettiin liikkeelle juuri siitä, mitä näissä puitteissa on sanottu. Komissiolla ei ollut minkäänlaista päätöksentekoroolia, kun tehtiin päätös EBAN ja EMAN tulevista toimipaikoista. Komissio vain auttoi jäsenvaltioita tässä prosessissa. Ja kesän aikana tarkasteltiin 28 tarjousta jäsenvaltiolta näitä kahta virastoa varten. Se ei valmistanut mitään eh, valikointilistaa näistä toimielimistä. Komissio teki arviointityön niiden sääntöjen pohjalta, mitä on hyväksytty, ja sitten nämä tiedot annettiin jäsenvaltioille, ja jäsenvaltiot pystyivät sitten käyttämään tai jättämään käyttämättä tätä arviointia, kun päätös tehtiin. Ja sitten avoimuudesta vielä sananen. Muistaakseni 31.7. mennessä piti tehdä nämä ehdotukset. Neuvosto laittoi kaikki ehdotukset nettisivulle ja komissio teki ainen näistä kaikista tarjouksista ja samana päivänä tämä arviointi julkaistiin myös netissä, eli tämä oli näin avointa. Ja sitten sanoisin myös esittelijä Lavialle, että tämä yhteinen lähestymistapa on poliittinen laillisesti sitomaton sopimus, mutta se on kuitenkin se puitteisto, joka tällaiselle sopimukselle on annettu. Komissio oli tullut siihen tulokseen, että turvallisuuden, oikeusvarmuuden ja suunnitteluvarmuuden takia nämä kaksi ehdotusta, jotka teillä on edessänne, piti tehdä. Ja muistakaa, että perustussäännössä mainittiin asetuksessa Lonto, eli oli paikallaan tehdä tämä muutosehdotus, ja jotta tulisi juristi selväksi, mikä olisi se päivä, jolloin tämä uusi paikka tulee voimaan, niin se oli 33. vuonna 19 se piti laittaa eh, oikeusormen vuoksi ja virusin selvyyden vuoksi molempiin mm, yhteyksiin. Tässä on komissiota kaikki, en voi muuta sanoa kuin, että 28 ehdotusta tuli molemman viraston sijainti paikaksi. Ja kun näitä maita oli näin paljon, niin voidaan katsoa, että tämä osoittaa, että tämä prosessi oli hyvin menestyksellinen eikä mitenkään epäonnistunut, niin kuin täällä on sanottu. Teille on ilmeisesti todella tärkeää, minkälaisia tarpeita työntekijöillä ja heidän perheillään on. Ja kun tämä prosessi nyt etenee, niin on meidänkin mielestämme tärkeää, että se etenee selkeillä linjoilla. Me tuemme teitä ja virastoja mahdollisimman paljon kaikessa tässä. Me tarkastelemme henkilöstösääntöjä ja koulu, paikkoja, koulumahdollisuuksia ja esittelijä esitti kysymyksiä liittyen rahoitukseen. Minä haluaisin sen osalta viitata niin kutsuttuun rakennusmenettelyyn, joka tapahtuu tämän menettelyn kanssa rinnakkain tämän talon budjettivaliokunnassa. Minulla ei ole kaikkea uusimpia tietoja täällä mukana. Ehkä Emman edustaja voi teille tästä kertoa, mutta kyllä myös tämä siirtymä sitten väliaikaista tiloista lopullisiin tiloihin tapahtuu Alankomaiden toimesta ja se, että olisi tällainen väliaikainen paikka Emman kannalta, tämä mainittiin jo Alankomaiden tarjouksessa, eli ei tämä mikään yllätys ollut ja komissio ei voi mitään takeita antaa muiden eh, sitoumusten osalta, eli tarkoitan tässä alkuvainen hallitusta. Me voimme ainoastaan kertoa, raportoida teille siitä, miten tässä edistytään ja olla läheissä yhteyksissä teihin. Me jo tuemme mahdollisimman paljon sekä lääkevirasto että pankkiviranoista kaikessa tässä ja siinä kaikki. Emma Mr. White. Ja nyt sitten Emman edustaja, edustaja Patio. Ähm, kiitos puheenjohtaja. Ehkä jos sopii muutama sana alustuksena. Ei pidä unohtaa, että seurantatoimet kansanäänestyksen jälkeen ja vaikutukset EU-virastoihin on ehkä suurimpia haasteita, joita meillä on – sitten 96 vuoden meidät perustettiin. Ei pidä unohtaa, että nyt ollaan erityistilanteessa, erityistapahtuman yhteydessä, joka on nyt meille tullut pakkona ja nyt se on vain hoidettava. Mitä sitten tulee kansanäänestyksen jälkimainingeista, niin aloitimme valmistelutyöt. No totta kai se eteni, kun tehtiin kotipaikkapäätös 20. päivä marraskuuta. Olemme käyneet tiiviitä keskusteluja Alankomaiden viranomaisten kanssa liittyen väliaikaiseen rakennukseen, lopulliseen rakennukseen, tukeen henkilöstölle ja yhteisten rakenteiden perustamiseen. Mutta korostaisin kuitenkin, että ei ole niin, että 29. maaliskuuta olemme Lontoossa ja sitten seuraavana päivänä Amsterdamissa. Ei se nyt niin yksinkertaista ole. Kyllä se edellyttää aika paljon suunnittelutyötä, keskusteluja siitä, miten varmistaa se, että potilaiden hyväksi pystymme jatkamaan työtä mahdollisimman hyvissä oloissa. No sitten mennäkseni joihinkin kysymyksiin, joita parlamentin jäsenet esittyvät. Päämiesten käyttämä menettely edellyttää, että on mahdollisuus siirtyä ensin väliaikaisiin tiloihin, jos ei ole lopullista rakennusta tarjolla 30. maaliskuuta 19. Näin onko alkomaiden kohdalla tilanne? Kun kotipaikkapäätös tehtiin, niin välittömästi kävimme vierailulla Alankomaissa, keskustelimme kollegojen kanssa, erilaisia vaihtoehtoja esitettiin osana muodollista ehdotusta ja luottamuksellista tietoja totesimme, että nämä vaihtoehdot eivät olleet sopivia koska ne eivät vastanneet meidän tarpeitamme, eivätkä taanneet toiminnan jatkuvuutta. Kolmas tarjous tuli, samanlaiset huolet senkin kohdalla meillä oli, ja nyt sitten neljäs vaihtoehto, joka on paras vaihtoehto. EMA, siis näistä neljästä, EMA pystyy hyväksymään tämän siitä syystä ja vain siitä syystä, että nyt ei ole parempaakaan vaihtoehtoa tarjolla joka paremmin sopisi EMAlle ja sen tarpeelle. Siksi täytyy huomioida sekin, että jos ajatellaan tammikuuta tänä vuotta ja siitä eteenpäin, niin ei me pysty olemaan valmiita ensimmäinen tammikuuta 2019 tilapäisessä rakennuksessa. Aina tarvitaan myös sisustustyötä ja siihen menee kuukausia. Ajatellen IT-laitteiden ja muiden laitteiden testaustakin. Tämä merkitsee sitä, että meillä on kaksivaiheinen muutto. No kun on väliaikaiset tilat, niin tarvitaan sitten toinen muutto. Se, että siirrymme väliaikaisiin tiloihin ensin ja sitten väliaikaisista tiloista lopullisiin tiloihin. Alankomaat viranomaiset ovat taanneet. Tämä on myös kirjattu yhteisymmärrysmuistion liitteeseen molemmin allekirjoituksilla, että kustannukset kantaa Alankomaat kun siirrytään väliaikaisista tiloista lopullisiin tiloihin, mukaan lukien myös asettautuminen lopulliseen rakennukseen. Eli EU-raha ei mene, kun siirrytään väliaikaisista tiloista lopullisiin tiloihin. Mutta tällainen kaksivaiheinen muutto on haasteellinen. Siinä tulee haasteita kaikkien muiden haasteiden päälle. Yksi esimerkki. Täällä, siellä täytyy IT- ja AV-laitteet testata sekä väliaikaisissa tiloissa että lopullisissa tiloissa. Se merkitsee puolestaan sitä, että meidän täytyy laatia liiketoimintasuunnitelma kaksi vaiheesta muuttua varten. Tämä jatkuvuussuunnitelma tulee kaiken sen päälle, mitä meillä on puolestaan neljännekin vaihtoehtoon yhteydessä edellytetty jotta tämä vaihtoehto ylipäätään toimisi. No minäpä selitän tarkemmin. Vaihtoehto on puolet siitä neliömetrimäärästä, mitä meillä on Lontoossa. Eli meillä on vähemmän toimistotiloja ja kokoustilojakin. Eli meidän täytyy käynnistää tällainen liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma, miettien painopisteitä ja toimintoja, jotka tukevat lupamenettelyä, se valvontaa ja kaikkea, joka liittyy ihmisille ja eläimille tarkoitettu lääkkeisiin. Ja miten kaikki tämä voidaan hoitaa? Se on mietittävä. Alankomiteviranomaiset ovat luvanneet meille, että he tarjoavat kyllä, paitsi että konferenssitiloja väliaikaisissa tiloissa, niin myös toimistoja, kokoustiloja läheisestä hotellista, missä sitten muut kokoukset voidaan järjestää. Tämmöinen lupaus on meille annettu ja se pidettäköön. No päivämääristä sitten. Voidaanko päivämäärä muuttaa vai ei? Me tarvitsemme varmuutta. Se merkitsee sitä, että 30. maaliskuuta 2019 EMA suunnittelee siltä pohjalta, että se joutuu lähtemään Lontoosta 30. maaliskuuta 2019 mennessä viimeistään jos sitten sitä lykätään, niin me törmäämme vaikeuksiin niin, että löytyy toimistotiloja. Kun ajatellaan niitä keskusteluja, joita on käyty alkumaan viranomaisten kanssa, niin todellakin päivämäärä on noudatettava. Ensimmäinen tammikuuta ensi vuotta siirrytään väliaikaisiin tiloihin, eli niiden täytyy olla täysin toimintakykyisiä niin, että EMA voi pikkuhiljaa siirtää henkilöstöä ensi vuoden alusta lukien. Näin koko henkilöstö ja fyysisesti virastokin voi siirtyä ennen 30. maaliskuuta 2019. Jos ruvetaan rukkaamaan tuota päivämäärää, niin sitten tulee vaikeuksia ei pelkästään virastolle, jotta voisimme toimia, vaan myös vaikeuksia henkilöstölle, joka nyt tällä haavaa on hakemassa koulupaikkaa lapsilleen, ovat, ottavat kiinteistölainaa tai vuokrakseen kiinteistöjä, hakevat ehkä puolisolle työpaikkoja. Eli varmuutta tässä kaivataan päivämäärissä. 30. maaliskuuta 19 olisi tämä päivämäärä. No sitten tässä oli puhetta myös kotipaikan sopimisesta. Ja todellakin on hyvä, että se sopimus allekirjoitettu mahdollisimman nopeasti. Me olemme jo käynnistäneet keskustelut alkomotiviranomaisten kanssa. Haluamme saattaa päätökseen nämä keskustelut viimeistään tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä siis, niin että voidaan sitten käynnistää tämä myös Allaankomaissa, parlamentissa ja hallituksessa ja myös johtokunnassa. Haluaisimme tämän sopimuksen allekirjoittaa heinäkuun, kesäkuun loppuun mennessä tänä vuonna. Aikataulu tärkeämpi on tietenkin sopimuksen sisältö. Ei pidä unohtaa, että me olemme pakkotilanteessa – ei ole sama asia kuin perustaa uusi virasto ja sitten meneekö sinne virasto vai ei. Siksi haluamme, että alankomaat ja viranomaiset tekevät sopivan tarjouksen, joka tämäkin huomioi. Mahdollisimman hyvät takeet tarvitaan, jotta voidaan pitää henkilöstö palveluksessa ja toiminta jatkuisi. Toivottavasti puheenjohtaja, olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. I will go back now to the... Kiitos ja nyt annan taas puheenvuoron esittelijälle loppupäätelmä. Grazie a tutti colleghi per... Kiitos kollegoille tuesta ja yhteisymmärryksestä. Minä haluaisin vielä nyt palata keskustelun joihinkin osatekijöihin ja käsitteisiin, varsinkin niihin täsmennyksiin, joita tässä kuultiin lopussa komissiolta ja lääkeviraston edustajalta. Ensinnäkin tämä yhteinen julkilausuma se ei ollut tietenkään komission ehdotuksessa, niin todennäköisesti moni ei ole ehkä huomannut sitä kuin vasta tänään. Ja todellakin se on aika lailla ehdollistanut koko menettelyn yhteisen julkilausuman myötä tässä neuvostolle annettiin valta. Mutta ei tietenkään yksityiskohtaisesti menettely määritelty, Kaikkia tässä ei määritelty neuvoston autonomin osalta. Ja ihan niin kuin joku täällä totesi, eh, ei tietenkään alkalmaiden edustaja, siinä todetaan, että kotipaikan valinta oli tavallaan ei-valinta, kun siinä jouduttiin arpaan turvautumaan, jotta lopullisesta paikasta pystyttiin päättämään. On selvä ja minua hämmästyttää, että komissio ei voi meille kertoa siitä, missä mennään tilapäisen siirron osalta tai edes lopullisenkaan siirron osalta. Totta kai tämähän vaikuttaisi koko menettelyyn. Ymmärrän toki, että Alankomaiden hallitus hoitaa työt niin, että voidaan sitoumuksesta pitää kiinni, mutta niitä täytyy seurata. Nimittäin Kukaan ei halua joutua sellaiseen tilanteeseen, että sitten jälkikäteen ei kaikki ei mennytkään ihan mallilleen. Ja se vaikuttaisi viraston toimintaankin, jota ei voida enää taata. No aikataulusta sitten minä uskon, että aika ilmeiseksi täällä kävi Emankin puheenvuorosta, että 30. maaliskuuta on no, ohjeellisesti tietenkin ei tietenkään 29. päivä maaliskuuta voi ajatella ihmisten olevan Lontoossa seuraavana päivänä Amsterdamissa, mutta selvää on, että ei voida ajatella, jotta voidaan taata viraston toimintakyky, että tässä jotain muutoksia tulisi päivämäärään. Lopuksi uskoisin, että parlamentissa olisi syytä pohdiskella tätä yhteistä julkilausumaa. En usko, ja tässä olen saanut tukia myös kollegoilta. En usko, että tällainen päätös ei liity pelkästään tekniseen päätöksentekoon, vaan on kysymys politiikasta, valinnoista. Eli kyllä se edellyttää, että mukana myös kansalaisten edustajat ovat täysivaltaisesti mukana. Ja siksi olen täysin vakuuttunut siitä, että kun ajatellaan tätä meidän lausumaamme, joka pannaan äänestystuloksi valiokunnassa, olisi hyvä vaihtoehto ottaaksemme kantaa tähän. Ja kaikki jotka ovat ehkä tässä mukana sitten laatimassa tätä liitettä. Se ei ole tietenkään esittelijän oma julkilausuma vaan koko parlamentin tukema. Kiitos. I will announce now. Kiitos. Ja Tarkistukset voi jättää 31. tammikuuta asti kello 11. Ja sitten päästään seuraavaan asian Kyseessä on rokotevastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa. Edustaja Sommer on ensimmäinen. Vielen ähm, äh, Kiitos, me olemme sopineet hyvästä päätöslauselmatekstistä. Kaikkein tärkein ongelma liittyen äh, rokotusvastaisuuteen ja rokoskastavuuden laskuun Euroopassa. Ja kiittäisin erityisesti muiden ryhmien kollegoita erittäin hyvästä yhteistyöstä. Eli kysymys on nimenomaan rokotuskattavuudesta kattavuuden lasku, joka on pysäytettävä, ja sen lisäksi rokotusvastaisuus tuntuu kasvavan kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa, ja tätä vastaan on taisteltava ehdottomasti. Tämä on erittäin huolestuttava kehitys, kun yhä suurempi määrä väestöstä kieltäytyy tärkeistä rokotuksista. Rokot rokotteet ovat kuitenkin kaikkein tärkeimpiä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä äh, terveydessä. Rokotusohjelmat äh, ovat 1950-luvulta äh, lähtien johtaneet Äh, alueellisiin tai jopa globaaleihin sairauksien katoamiseen. Sairauksia, jotka aikaisemmin äh, ovat kataneet äh, ihmisiä. Polio esimerkiksi Euroopassa on kadonnut 2002 lähtien ja esimerkiksi isorokko joten nämä rokotukset, ihmiset tuntuu, että nämä rokotukset eivät enää ole välttämättömiä. Meidän täytyy nyt huolehtia siitä, että jatkossakaan niitä ei tarvittaisi, mutta jos rokotuskattavuus laskee jatkossa, niin pelkona on se, että jälleen tulee näitä sairauksia, koska niitä voi tulla Euroopan ulkopuolelta, sairauksia, joita Euroopassa me luulimme jättäneemme taaksemme. Esimerkiksi tuhkarokko Tuhkarokkahan oli jo vuosikausia tauti, jota ei oikeastaan ole ilmennyt lainkaan. Tuhkarokko voi aiheuttaa erittäin... Can we please uh, have a... Anteeksi, että keskeytän, mutta tarvitsisimme vähän hiljaisuutta tänne saliin. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tuhkarokko tuhkarokolla voi, tuhkarokolla, tuhkarokolla voi olla todellakin pahoja seuraamuksia. Saksassa, kuten muissakin eurooppalaisissa maissa, on viime vuosina yhtäkkiä jälleen ollut tuhkarokkoepidemioita. Ja oikeastaan ainoastaan niillä ihmisillä, joita ei ole rokotettu. Minusta ei ole, äh, tai minusta on käsittämätöntä, että vanhemmat eivät rokotuta lapsiaan, kun he ajattelevat, no kaikki muut on rokotettu, eihän minun tarvitse silloin tehdä tätä omalle lapselleni. Ja sitten äh, levitetään huhuja siitä, että rokotukset ovat terveydelle vaarallisia, mikä ei ole ollenkaan totta. Tutkimuksissa on osoitettu, että rokotukset eivät vaarana uh-, uhkaa terveyttä. Ja monet puhuvat siitä myös, että rokotukset ovat ainoastaan lääketeollisuuden intresseissä. Ei, ne ovat meidän kaikkien etu. Meillä on yhä enemmän maahan muuttoa, siirtolaisuutta Euroopan unionin muista maailman maista, joissa jostain syystä ei rokoteta tai hyvin vähän rokotetaan, jossa se on esimerkiksi tulokysymys. Ja kaikissa maissa ei liioin ole kattavia rokotusohjelmia. Joten kun tarkastelemme tätä, niin täytyy olla ihan selvää, että meidän täytyy huolehtia siitä, että ihmiset jälleen kunnolla rokotuttavat sekä itsensä että lapsensa. Me tarvitsemme tähän tiedotuskampanjoita ja kunnollista informaatiota ja kehotammekin komissiota ja neuvostoa ryhtymään tähän. Meidän hallituksillamme on erittäin suuri vastuu tästä. Tuntuu, että tässä on nyt hieman nukuttu. Meidän täytyy selittää tätä asiaa ihmisille. Ja minä itse olen miettinyt sitä, että pitäisikö ottaa Euroopan laajuinen rokotuspakko, kuten meillä esimerkiksi Saksassa on kaikkein tärkeimpiin infektiosairauksiin. Tässähän on kysymys myös antimikrobiresistenttiydestä ja noin 25 000, joka maksaa, josta ihmiset maksavat hengellään, 25 000 ihmistä vuosittain maksaa hengellään tämän resistenttiydestä. Joten meidän täytyy todellakin kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tekemään läheistä yhteistyötä ja erittäin nopeasti laatia jonkinnäköinen toimintasuunnitelma, koska minun mielestäni nyt ovat ihan viime hetket käsillä. Thank you. Now, uh, Mrs. Kiitos ja edustaja Gentile. Non eh. Ei ole epäilystäkään, että historia kertoo aika paljon valaisevaa rokot sairaukset ovat jopa johtaneet, että vaikeita sairauksia on kadonnut. Ja se on erittäin tärkeää ajatellen ihmisten elämää, jotta jos ajatellaan rokotushistoriaa, niin sitten on eräs toinen tieto, joka on tavallaan tässä toisessa vaan punnuksessa 2017 tämä e- asia Euroopassa johti siihen, että tuli uusi tuhkarokkoepidemia. Yli 2500 ihmistä henkilöä minun maassani pelkästään sai tuhkarokkoviruksi. jotkut vaikeankin tuhkarokkoon. Ja se on tärkeää, kun ajatellaan, mitä se vaikuttaa silloin, jos lapsi saa sen. Ja joissakin yhteyksissä se olisi aika se maksaa varsinkin, että on altistuu moni lapsi tietyissä yhteyksissä. Siksi tämä aihe teki sen, että kiinnitämme enemmän huomiota aiheeseen ja olen tästä samaa mieltä valiokunnassa. Ja olen iloinen, että oikeastaan koko parlamenttikin on samaa mieltä siitä tarpeesta, että tämä kysymys pitää ottaa esille laajemmissakin puitteissa, niin että voidaan vastuullistaa komissio ja muutkin toimielimet niin, että voitaisiin käynnistää valistuskampanja, tiedotuskampanja. Se ei koske vain yhtä jäsenvaltiota, mutta se liittyy ennen kaikkea niitä, jotka ovat kaikkein haavoittumassa asemassa. Myös ajatellen tiedottamista ja valistamista. Myös tarvitaan paljon tieteellistä tietoa siitä vahingosta, mitä rokottamattomuus voi aiheuttaa. No ei tässä paljon muuta lisättävää ole. Olen sitä mieltä, että tämä aihe kyllä varmasti on tärkeä meille kaikille ja on syytä kysyä komissiolta, ei pelkästään, kuten totesin, sitoutumista mitä suurimmassa määrin tarpeeseen, tiedottaa, valistaa, luoda tietoisuutta, mutta niin, että myös tuetaan yhä enemmän ja paremmin tutkimusta, kun on kyse uusista rokotteista. Myös niissä sairauksissa, jotka ehkä ovat tuskallisia ja vakavia. Pappivilmuovan virus esimerkiksi, joka vaikuttaa kaulaan. ehkä siinäkin tarvitaan rokotuksia myös miehille eri sairauksissa. Ja kuten täällä todellakin jo todettiin, että tarvitaan rokotteita, ha, rokotteiden hankintaa varten järjestelmiä niin, että jäsenvaltioissa kustannukset olisivat vähäisempiä. Äärimmäisen tärkeä teema terveydelle. Varsinkin ajatellen lapsiamme. Ja totta kai he ovat kaikki tärkein inhimillinen ja arvokkain pääoma. Kyse on kansalaisten Euroopassa voida sivuttaa tällaista tärkeää teemaa ja draamaa, josta on viime vuonnakin ollut näyttöä. Thank you. Uh, now, Mr. Kiitos. Ja sitten edustaja Pietsa. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Kiitos, hyvät e, kollegat, puheenjohtaja. Minä kannatan tätä luonnosta kysymys on rokotuskattavuuden laskusta ja rokotusvastaisuudesta. Ja tämä on mielestäni hyvin tärkeä aihe. Minulla on sellainen äh, näppituntuma, että rokotukset ovat oma menestyksensä uhri. 1900-luvulla ne olivat suosittuja ja äh, rokote, suoja ja rokotukset äh, ovat auttaneet eh, karsimaan pois kokonaan tietyt taudit, eh, tuhkarokko, polio ja niin edelleen. Mutta nyt tämän eh, rokotusvastaisuuden vuoksi on tullut uusia sairausaaltoja, erityisesti tuhkarokkoa. Esimerkiksi viime vuosituhannella me oikeastaan unohdimme koko tuhkarokon johtuen juuri näistä rokotuksista. Ja rokot kattavuustiedot jäsenvaltioista osoittavat nyt, että kattavuudessa on suuria aukkoja. Me tiedämme, että rokotukset ovat tärkeitä, ne ovat välttämättömiä, että voimme taata eurooppalaisten terveyden. Sen vuoksi vetoamme Euroopan komissioon ja jäsenvaltioihin, että ne valmistelisivat laajan kattavan toimintasuunnitelman niin, että voitaisiin vastata tähän rokos, rokotusvastaisuuteen. Mistä tämä skeptisyys rokotuksia kohtaan sitten tulee? Kysymys on esimerkiksi siitä, että kansalaiset saavat täysin väärää tietoa rokotuksista ja tällaista muka tieteellistä tietoa, joka ei ole totta sen vuoksi meidän täytyisi nyt Euroopassa harmonisoida meidän toimintasuunnitelmamme ja myös miettiä rokotepakkoa. Kiitos. Thank you. Now, um, Kiitos. Ja sitten edustaja Müller Maisenen sijaan. Niin, äh, edustaja Maisner on ikävä kyllä sairas ja sen vuoksi puhun hänen puolestaan. Alde tukee täysin tätä äh, esitystä me suhtaudumme myös äh, äh, me olemme pahoillamme siitä, että äh, rokotuskattavuus laskee. Tätä monet pitävät tällaisena luksusongelmana. Mutta me olemme samaa mieltä myös esittelijän kanssa siitä, että Euroopassa otettaisiin käyttöön rokotuspakko, koska kun katsotaan, miten paljon lisäkustannuksia tästä syntyy kansanterveyskuluihin, kun lapset jälleen saavat näitä lapsi, lapsuusajan tauteja, tuhkarokkoa ja muuta. Eli eikä tämä ole ainoastaan äh, taloudellinen kustannus, äh, vaan tämä on myös äh, uhka hengelle, kuten esimerkiksi Italiassa nähtiin viime vuonna. Minä itse henkilökohtaisesti olen ylpeä siitä, että minun molemmat lapsenlapseni on rokotettu. Ja useinhan on kysymys vanhemmista, jotka saavat väärää informaatiota, kun he eivät rokotuta lapsiansa. Ja me tuemme tätä kampanjaa. Uh, now, um, Kiitos. Ja edustaja Konechna. Kiitos puheenjohtaja. Minä yhtyisin niihin, jotka tästä asiasta ovat jo puheenvuoron käyttäneet. Tästä emme nyt ensimmäistä kertaa puhu, vaan aina toistuvasti palaamme tähän asiaan, kun tulee jotain tautia johonkin jossain päin Euroopassa Italiassa ja Saksassa on 2017 helmikuuhun mennessä ollut 1500 uutta tuhkarokkotapausta ja 75 prosenttia niistä johtuu siitä, että ei ollut rokotettu. Rokoskattavuus on siis laskenut eikä mitään kuitenkaan tapahdu ja tämä siksi, että liioitellaan rokottamiseen liittyviä riskejä, eikä kerrota tarpeeksi siitä, kuinka nämä tarttuvat taudit voivat olla vaarallisia. Me voi odottaa, että 200 ihmistä kuolee tuhkarokkoon ennen kuin ryhdymme toimiin. Tässä asioita on kutsuttava niin oikealla nimellä. Tämä tilanne nyt vallitsee. On tällaisia valheita ja väärää tietoa ja se on todella vaarallista. Minä itse olen äiti ja olen tietoinen siitä, että että meillä on oltava selkeät rokote jotka antavat vanhemmille aikaa ja joustomahdollisuuksia, mutta ei sen enempää. Meidän pitää nyt taistella näitä eh, hölynpölymyyttejä vastaan, jossa puhutaan rokotteiden kielteistä seurauksista. Näitä seurauksia on todella harvoin. Meiltä puuttuu vielä EU vasta, äh, laajuinen kampanja, jolla voitaisiin tuberkuloosia, HIVtä vastaan taistella ja siksi me tarvitsisimme laajan julkisen kampanjan ja julkisen toiminnan suunnitelman, jotta voisimme vähentää tätä rokotusvastaisuutta, mutta jos hallinto kuuntelee vain kansalaisjärjestöjä eikä paneudu faktoihin ja joitain sellaisia eh, asiasta innostuina, jotka tälle ovat omistautuneet, niin mikään ei muutu. Tämä on jäsenvaltioiden asia, vaikka komissiolla on jonkun verran toimivaltaa, mutta ensiksi pitää kyllä hoitaa tämä oma kotikenttä. Kiitos sitten Auken eh, Afronten nimissä. Kiitos eh, puheenjohtaja. Puhun Fronten nimissä osittain. Ja olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu, ja kukaan ei varmastikaan äh, ole eri mieltä siitä, että nämä peruslasten rokotukset, äh, tuberkuloosi, äh, tuhkarokko ja muut tällaiset ovat tärkeitä. Mutta meidän täytyy olla kuitenkin tarkkana siitä, mistä tämä epäluuloisuus tulee. Meillä on esi merkkejä myös virheistä. Muistatteko te tämän suuren rokotuskampanjan? En nyt muista, oliko se sikar äh, influenssa vai lintuinfluenssa, kun äh, maat ostivat yhdessä äh, suuren määrän rokotetta, joka ei toiminut paremmin kuin parasetamoli. Ja keskustelussa HPVstä, oletteko te katsoneet lukuja? Minä näin Tanskassa viiden miljoonan kansa jossa tämä sairaus ää, äh, ää, äh, saira, sairastui sata vuodessa ja usein miten ne olivat äh, vanhempia. Ne, jotka ovat alle 45, eli siis jos rokotetaan kaikki tytöt seuraavan 30 vuoden aikana, me pelastamme kahdeksan henkeä vuodessa. Eli tämä luku on matala. Ja meillä on suuria prioriteettiongelmia myös terveydenhoidossa. Ja meillä on valtavia kampanja, kampanjoita. Minusta meidän pitäisi etsiä ongelmat siellä, missä ongelmia on. Ja esimerkiksi somessa tästä puhutaan hyvin paljon. Ja tämä on paha asia luotettavuudelle, koska meidän täytyy voida luottaa lasten rokotukseen, poliorokotuksiin, tuberkuloosirokotuksiin, ja sitä ei saada heikentää sillä, että käydään tällaisia feikkikampanjoita. Ja vaikkakin äh, nämä nuoret tytöt, jotka saavat tämän kohdunkaulan äh, syövän, niin äh, ei ole helppoa sanoa, tai ei voida myöskään sanoa sillä tavalla nuorelle tytölle, että ah, toi nyt on vaan tuollainen psyykkinen ongelma, vaikka hän on sairastunut me, minusta meidän täytyy olla varovaisia. Meidän täytyy olla varovaisia ja meidän täytyy luoda enemmän avoimuutta. Ja meillä tulee vaatia emalta myös äh, parempaa äh, selkeyttä, koska meillä on myös eturistiriitoja, koska kaikkein pahinta, mitä me voimme rokotuskampanjoiden suhteen tehdä, on se, että me heikennämme luottamusta koko järjestelmään. Mutta luonnollisesti meidän täytyy tukea tätä perusrokotusohjelmaa. Kiitos. Thank you. Now Mrs. Don... Kiitos ja sitten edustaja Dornano. Merci, Madame la... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös mukaan mennä tähän päätöslauselmaan, kun on joitakin sairauksia puhjennut johtuen aika merkittävään rokivastaisuuteen. Ranskassa on tilanne. Minusta tässä on paljon tärkeää kirjattu tekstiin ja siinä noudatetaan myös toimivallan jako jäsenvaltioiden ja EU välillä kohta seitsemän esimerkiksi siinä, miten tärkeää on olla avoin, niin että yleisen mielipiteen luottamus säilyy lääkkeisiin yhtä lailla kohdassa 12 tuomitaan väärät tiedot, joita levitetään hyvin epäluotettavaakin tietoa. Sitä paitsi olen aivan samaa mieltä ajatuksen kanssa, että on hyvä olla huolestunut joidenkin rokotteiden korkeasta hinnasta, vaikka elämää voidaan pelastaa. Mitä tulee sitten rokotepalveluiden tarjoamiselle maahanmuuttajille, minä haluaisin, että minun kantani ymmärrettäisiin nyt oikein. Totta kai minä hyväksyn tämän ajatuksen, että massarokotuksia tehdään, jotta päästään eroon tietyistä sairauksista ja vältytään epidemioilta, jotka saattaisivat johtaa kuolontapauksiinkin. Se on erityisen tärkeää, kun tiedetään esimerkiksi tuhkarokko todellakin edelleen on johtanut kuolonuhreihin, mutta kun olen erityisen kiintynyt maan jo suvereniteettiin, muistuttaisin, että kansanterveyden suojelu ja kohentaminen kuuluu kuusi artiklan määräämään toimivaltaan. Oli sitten tekstin aikomukset mitkä tahansa hyvätkin, niin ei komissio voi toimia kuin tukeakseen, koordinoidakseen ja täydentääkseen jäsenvaltioiden toimia. Niinpä. Sitovat säädökset EU:ssa eivät voi edellyttää, että yhdenmukaistetaan määräyksiä lainsäädännössä EU-maissa. Kohta 19 kehottaa komissiota suosimaan – rokotusaikataulujen yhdenmukaistamista EU-ssa, mikä minusta vaikuttaa vähän realistiselta. Minä aion tehdä tekstin tarkistuksia. Kiitän vielä tekstin laatioita tuesta. Thank you. Uh, now Mr. Kiitos ja sitten edustaja Grammatika. Πράγματι γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί ένα ιδιόμορφο κίνημα. Kiitos on todellakin olemassa aika omalaatuisia ajatuksia rokotuksista ihan Euroopan tasolla ja tämä liittyy näihin valeuutisiin ja siksi on aika vaikea tätä asiaa valvoa, koska tämä on myös poliittisesti herkkä asia, mutta eräs asia on selvä jäsenvaltiot eivät onnistu tässä yksin, siksi tarvitaan Euroopan laajuista toimintaa. Euroopan parlamentti on, sen pitäisi lähettää selkeä viesti näitä ajatuksia vastaan, että ei pitäisi rokottaa. Jos ihmiset ajattelee, että kuussa ei koskaan ole käyty, niin ajatelkoon näin, mutta ne, jotka puhuvat rokotteita vastaan, aiheuttavat haittaa muille. Ja sitten jos ajatellaan tuhkarokko rokotetta, tämä on kaikkein paras esimerkki tästä. Meillä on olemassa tietoa siitä, että 2017 oli 20 000 tapausta. 20 000. Meillä oli tuhat tapausta ja kahdessa niistä oli jo, tapahtui kuoleman tapaus. Ja siksi tämä asia voi vielä pahentua, jos emme ajoissa ryhdy toimiin. Ja siksi meidän pitäisi antaa mandaatti tautien keskukselle, jotta sillä olisi rokotekeskus, jotta voimme huomioida tieteisen edistymisen. Meidän pitää näitä virheisiä tietoja vastaan taistella, mutta kaikkein oleellisinta olisi, että olisi Euroopan laajuisia ohjelmia, joiden tarkoituksena on rokottaa sellaisia ihmisryhmiä, joissa on suurimpia vaaroja, vaaroja sairastua me pystyisimme varmasti näin vähentämään tätä ongelmaa, vaikka se kokonaan katoaisi. Kiitos edustaja Bonafé. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin lähtisin näistä huolestuttavista tiedosta, jotka täällä mainittiin. Me olemme nyt nähneet Euroopassa heikentymistä rokotekattavuudesta, koska on myös tullut vakavia sairaustapauksia, vaikka kuvittelimme niiden kadonneen. Valitettavasti pitää kyllä paikkansa, että tänä päivänä Euroopassa ihmisiä kuolee tuhkarokkoon. Minä kiittäisin kollegoja, jotka ovat tämän päätöslauselman esittäneet. Olen kovasti samaa mieltä siitä. Tarvitaan eurooppalaista toimintasuunnitelmaa EU-ssa niin, että voitaisiin rokoteohjelmia yhdenmukaistaa. Ja totta kai ajatellen tätä rokoteen vastaisuutta sosiaalisena kysymyksenä. Se on tärkeä aihe. Meidän täytyy torjua ja tuomita epäluotettavien tietojen levittäminen, jotka eivät ole edes tieteellistä tietoa rokottamisesta. Ja ehkä jopa poliittisten puolueiden pisteiden keräämiseksi. Mutta meidän täytyy myös huomata että voi olla, että tällä on vakavia seurauksia lasten sairauteen. ja tarvitaan varmoja tietoja, tieteellisiä tietoja ymmärtää, milloin rokottaa lasta, että se vaikuttaa myös kansanterveyteen ja totta kai kaikkien haavoittuvimpien väestönosien terveyteen. Mr. Kiitos, Helen Mesmaker.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 Tosiasia on, että rokotukset pelastavat elämiä. Se on yksi kustannustehokkain kansanterveystoimenpide. Ja siitä huolimatta nyt epäluulo rokotuksia vastaan on tietyissä jäsenvaltioissa kasvanut ja paljon. Esimerkiksi Ranskassa 41 prosenttia kyselyistä kansalaisista ei ole samaa mieltä siitä väitteestä, että rokotteet ovat turvallisia. Eli eh, globaali keskiarvo on 13 prosenttia. Tämä on huolestuttava ilmiö, joka voi johtaa siihen, että rokotuskattavuus eh, laskee ja sillä on seurauksia. ECDCn eh, valvontaraportissa tammikuulta 2018 sanotaan, että viimeisimmät tuhkarokkoepidemiat vuodesta 2016 on johtanut 49 kuolemaan eri jäsenvaltioissa. Tämä on ongelma ja olen erittäin iloinen ja on myös välttämätöntä, että me tässä valiokunnassa käsittelemme tätä yhteiskunnallista ongelmaa. Rokotukset ovat tärkeä osa ennaltaehkäisevää politiikkaa. Omalla alueellani Flanderissa tilanne on hyvä, mutta meidän täytyy olla varpaillamme. Meidän täytyy tehdä selkeäksi se, että jos ei huolehdita rokotuksista, niin se on tällaista luksus välinpitämättömyyttä. Meidän täytyy myös estää ja, ja välttää tätä äh, harhaanjohtavaa äh, valeuutisointia. Ihan lyhykäisesti minä tuen tätä äh, päätöslauselmaa sydämestäni. Kiitos. Thank you. Uh, I will uh, give now the floor to the Kiitos. Ja sitten komission jäsen Prats, hän on pääjohtaja DG Santesta. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, aivan ensiksi haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että komissio on päässyt kommentoimaan tätä mietintöluonnosta. Minä puhun hyvin lyhyesti siksi, että tämä on todella tärkeä, oikea-aikainen eh, ehdotus koskien rokotusvastaisuutta. En edes lähde laittamaan mitään lisää siihen, mitä Sommeria, Gentile ja muut ovat sanoneet. Ehkä yksi tieto, mistä ihmiset eivät tiedä, on 4000 eh, vuotta sitten jo voitu todeta, että oli iso rokkoa eh, olemassa. Viimeinen kuolema tähän tautiin tapahtui 70-luvulla sen jälkeen, kun miljoonat olivat siihen kuolleet vuosisatojen kuluessa. Ja jos etsitään tapaa parantaa ihmisten terveyttä, niin tämän parempaa ei ole. Ja kuitenkin Euroopassa ja Euroopassa enemmän kuin muualla on tällaista rokotusvastaisuuden lisääntymistä ja dramaattisesti on myös rokotuskattavuus alentunut kahdessa jäsenvaltiossa – on vain päästy n ja EUn suosittamaan vähimmäistasoon. Eli tämä on todella dramaattista ja komissio pitää todella hyvänä tätä ehdotusta ja sen sisältöä. Ja komission kannalta sanoisin, että rokotusvastaisuutta ja rokotuskattavuutta korosti puheenjohtaja Juncker unionin tilasta puhuessaan viime kerralla hän on aina panostanut siihen, että siinä vaiheessa, kun komissio tekee oman aloitteensa ja ehdotuksensa, niin siihen mennessä kuulemme tietysti parlamenttia, joka on tärkeä kumppani, ja myös muita eh, osapuolia, sillä 15.3. Eh, asti on toimittava tai siihen mennessä on toimittavamme myös lääke- ja muiden järjestöjen WHO, WHOn kanssa toimineet niin, että kun aloitteen esitämme, niin pyrimme todellakin menemään ongelman alkulähteille. Ja sitten mainitsin vielä erään seikan, joka tulee olemaan ongelmallinen jatkossakin. Rokotteet ovat todella tärkeitä tuhkarokon alla. Tämä on tarttuva tauti ja siksi EU-tasoinen toiminta on todella tärkeää, mutta on kuitenkin selvää, että jäsenvaltiolla on mm, mahdollisuus organisoida terveysjärjestelmänsä omalla tavalla ja myös hinnoittelu on jäsenvaltioiden asia ja Tämä parlamentin aloite on tärkeä myös siitä syystä, että olisi todellinen illuusio ajatella, että näin vakavaan ongelmaan ainoastaan Euroopan komissio voi puuttua tai vain toimielimet. Tässä pitää toimia yhdessä eh, jäsenvaltioiden sidosryhmien kanssa. Komissio kyllä on valmis tuomaan lisäarvoa tähän aloitteeseen ja me olemme suunnitelleet tämän vuoden huhtikuulle neuvoston suositusta tässä asiassa ja sen lisäksi tulisi komission poliittinen aloite, niin että voidaan varmistaa, että kaikki oleiset sidosryhmät ja jäsenvaltiot erityisesti saataisiin tämän mukaan, sillä kuten jotkut ovat sanoneet, esimerkiksi edustaja Dornano, että on huomioitava jäsenvaltioiden toimivaltuudet, mutta kuitenkin tarvitaan ratkaisuja kansalaisten hyväksi. Kiitos. Nyt lopetan tämän keskustelun tähän. 30. tammikuuta mennessä pitää jättää tarkistukset kello 11 mennessä. Ja sitten seuraava asia esityslistalla koskee Euroopan unionin vesiviljelyn tämänhetkistä tilannetta ja tulevaa statusta. Edustaja Gambus, olkaa hyvä. Presidenta. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aion esitellä tämän lausunnon, joka liittyy vesiviljelyyn Euroopassa ja haluaisin kahta haastetta käsitellä tällä alalla ennen kaikkea kestävyys ympäristön kannalta vesiviljelyssä yhtäältä ja toisaalta tiedot kalan kulutuksen hyödystä ravinnossa Euroopassa. Kuten tiedätte, tässä on paineita kalavarantojen kohdalla yhä enemmän ja totta kai myös kalan kysyntä on kasvanut Euroopassa ja maailmalla. Kun ajatellaan tätä kulutusta, niin se 60 prosenttia on tuotu muualta kolmansista maista, kun meidän vesiviljelymme tarjoaa vain 10 prosenttia kulutuksesta kysynnästä. Eli tässä on valtavasti potentiaalia olemassa ja kyllä kasvuvaraa. Ja totta kai usean otteeseen on vaadittu, että tarvitaan vesiviljelyjä myös kuluttajat. Mutta kun ajatellaan vesiviljelyalaa, niin me olemme johtoasemassa maailman laadullisesti ja kestävyydessä. Ja kun on tällä alalla johtoasemassa, niin totta kai se edellyttää, että me tarjoamme kokemustamme myös ympäristön naapurimaille, niin että voisivat kohentaa omia käytäntöjään kestävämmältä pohjalta. Siksi meidän täytyy eritellä sitä, miten voidaan auttaa meidän viljelijöitämme, kalastajiamme, opettajia, jotta voitaisiin tuottaa kestävyyden ja ympäristöstandardin pohjalta, kuten YKP edellyttää. Ja todellakin voitaisiin kuluttajillekin jotenkin selittää, että lähikalan kulutuskin auttaa kestävyyttä ja ylläpitää työpaikkoja kalastusyhteisöissä kun ajatellaan vesiviljelytuotteiden eroja verrattuna kolmansien maiden tuotteisiin laadullisesti tai ympäristöllisesti, sosiaalista käyttäytymistä tai eläinten hyvinvointikin ajatellen, niin ja siksi kuluttajat eivät välttämättä edes huomaa tätä, kun, ellei tietoa riittävästi ole tarjolla. Tämä koskee ennen kaikkea alkuperämaan tietoa, onko se jäädytettyä vai ei, mikä on laji ja siksi olisi hyvä käynnistää valistuskampanja EU-tasolla. Näin ollen haluaisinkin muistuttaa teille, että ensi torstaina täyttää vuosi pangakriisi, kun nämä kalat vedettiin pois markkinoilta kolmessa jäsenvaltiossa, Espanjassa, Ranskassa ja Belgiassa, johtuen siitä, että siellä oli vääriä tietoja tuotannosta, että lähinnä se oli Vietnamista ja Taimasta tulossa vakavin sosiaalisen ja ympäristöllisen seurauksen ilman, että kalassa saisi juurikaan mitään ravintoarvoa kulustajille, varsinkaan esimerkiksi koululaisille. Ja siksi tämän valiokunnan vastuulla on luoda edellytykset sille, että saadaan oikeaa ravintoa kansalaisille. Lähinnä tässä nyt olivat tärkeimmät haasteet, joita tässä ensimmäisessä valmisteluluonnoksessani käy läpi ja toivottavasti tässä voidaan yhteistyötä tehdä varjovalmistelijoiden kanssa niin, että voidaan sitä kohentaa. Olen totta kai teidän käytettävissänne. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos. Ja sitten puheenvuoro edustaja Dorfmanille. Tack. Oh, Kiitos ja kiitos tästä eh, mietintöluonnoksesta. On erittäin tärkeää, että keskitytään siihen, että saataisiin ihmiset syömään enemmän kalaa. Me tuomme hyvin paljon kalaa, kuten sanottiin, kolmesta maasta, mutta ne ovat maita, jotka ovat lähellä. Eh, esimerkiksi Norja on suuri eh, kalan viejä, Färsaarit ja Islanti myös, ja meidän täytyy olla hyvää yhteistyötä niiden kanssa. Ja tässä tavallaan ei saa lähteä painostamaan näitä kalan tuottajia. Meidän täytyy asettaa sellaisia vaatimuksia, joiden kautta me saamme enemmän kalaa Eurooppaan, mutta meidän tulee kuitenkin katsoa eteenpäin. Täytyy huolehtia siitä, että esimerkiksi nämä kalastusviljely ei kuormita vesistöjä, koska me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy keskittyä tähän, että, että, että tämä viljely ei äh, rasita vesistöjä ja että esimerkiksi ei käytetä liikaa antibiootteja kalaravinnossa ja rehussa niin, että ei käytetä antibiootteja silloin, kun se ei ole välttämätöntä. Kiitos. Thank you. Now Mrs. Müller. Kiitos ja sitten edustaja Müller. Für diesen Bericht. Äh, auch wir können hier bestimmt noch ein... Kiitos. Me tuomme tähän muutaman tarkistuksen, koska meidän mielestämme meidän pitää tehdä ero tuotetun kalamäärän välillä ja sitten nykyisten järjestelmien tukemisessa. Jos halutaan nostaa määrä tonneissa vai halutaanko luoda myös työpaikkoja ja rakenteita ja ylläpitää niitä. Se on tärkeää. Ja tämä esimerkiksi menettelyt Norjassa ovat olleet menestyksekkäitä koska tämä vaatii myös esimerkiksi tiloja ja poliittista tukea. Ja nämä lohiviljelyt, niitä tuetaan koko ajan tieteellisin tutkimuksin. Ja tämä vesiviljely Brexitin jälkeen tulee todennäköisesti siirtymään enemmän välimerelle päin ja siellä on ihan eri järjestelmät, eri veden syvyydet, eri äh, pohjaa ja niin edelleen. Me kannatamme sitä, että meidän täytyy myös selkeyttää kansalaisille sitä, miten tärkeää on kuluttaa nimenomaan alueellisia kaloja. Mutta tästä puuttuu kokonaan makean veden vesiviljely. Jos puhun omista alueesta, niin meillä on esimerkiksi forelli ja karppiviljelyitä, ja tämä puuttuu kokonaan esimerkiksi minun alueellani eh, tuotetaan karppien rehu itse ja eh, siellä lämmitys ja muu kaikki käytetään hyödyksi, kierrätetään, eli tällainen kiertotalous toimii erittäin hyvin. Ja ympäristö järjestelmät, eh, eläinlääkärijärjestelmät, kaikki tämä on siellä pitää olla saatavilla. Ja se, mikä aiheuttaa ongelmia tälle sisävesiviljelylle, ovat nämä petoeläimet, kuten esimerkiksi meromet, merimetsot ja, ja muut vastaavat. Mutta siis muulta osin tuemme tätä ja teemme tähän joitakin tarkistuksia. Kiitos. Sitten edustaja Boylan. Thank you. Kiitos. Kiittäisin esittelijä minäkin lausunnon parissa tehdystä työstä. Hauska huomata, että tästä tähdetään ei pelkästään kestävyyttä alalla, vaan myös ympäristösuojelua ja turvallisuutta, Me tiedämme, että vesiviljely on kasvamaan päin ennennäkemättömällä tahdilla ja meidän täytyy hyödyntää kasvua, mutta ei ympäristön tai elintarvikelaadun kustannuksella kuitenkaan. Eli olen tyytyväinen tähän vetomukseen käynnistää kuluttajille Euroopan laajuinen valistuskampanjoita tietävät, että saavat laadukasta kalaa. No sitten tarkistuksia aion kyllä tehdä liittyen tarpeeseen kuulla eri yhteisöjä ennen kuin vesiviljelyhankkeita käynnistetään. Omassa no maassani Iranissa on synkkä tilanne, on monikansallisia yrityksiä käynnistämässä hankkeita rannikolla ilman, että paikalliset yhteisöt ovat millään muotoa mukana – Lockfoilin ja Dinogoilin rannikoilla muun muassa. Siinä tarvitaan tiukkoja sääntöjä, että ylipäätään toimintalupia myönnetään kansallisella tasolla, ettei sitten suuret yritykset väärinkäytä näitä. Yhteisön kuuleminen on tavallaan myös vahtikoiran roolissa, ettei väärinkäytetä tai tuhota peräti rannikkolinjaa. Minä olen egoistin olen tietoinen ympäristön tilan huononemisesta vesiviljelyn vuoksi, esimerkiksi rannikkojen saastumisen tai ajatella, mitä uhkaa siitä on eri lajeilla. Se riippuu tietenkin vesiviljelytyylistä. Totta kai on siellä lohi, joka on suuri saastuttaja, äyriäiset vähemmän ehkä. Ja totta kai täytyy miettiä joitakin vesiviljelyä Irlannissa, niin se on sitten muille kannoille aiheuttanut vaaraa. Haluaisin, että jotenkin vesiviljely jotenkin pidetään siis enemmänkin sisävesipuitteissa. Aion tästä tehdä tarkistuksia myös niin, että voitaisiin vähentää ympäristövaikutuksia sekä meriympäristössä muutenkin, kun ajatellaan, kun tulee näitä lajeja, jotka vievät tilaa kotoperäisiltä lajeiltaan. No, Mrs. X. Kiitos ja sitten edustaja Ekstorm. Thank you, Madam Chair. First of all, many thanks to the... Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, esittelijälle tästä. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja olen iloinen, että sain olla mukana työskentelemässä tässä. Ensinnäkin haluaisin painottaa, että emme ole täysin samaa mieltä kohdasta yksi, jossa sanotaan, että EU täytyy lisätä tuotantoaan vesiviljelyssä huomioiden ympäristö ja kestävyys. Me sanoisimme mieluummin, että kunnollinen vesiviljely joka luo hyvää ruokaa ja huomioi ympäristön, on se lähtökohta. Minusta on tärkeää, että tämä myös vastaa väestön tarpeisiin, mutta samanaikaisesti täytyy huomioida, että, että villikalaa käytetään sitten rehuihin. Meidän täytyisi myös ylläpitää kalakantoja merissä. Täytyy myös parantaa EUn vesiviljelyn kestävyyttä. EUn pitää käydä kestävää kauppaa, joka täyttää korkeat vaatimukset myös, kuten sopimuksissa kolmansien maiden kanssa. Mitä tulee toimenpiteisiin, jolla ylläpidetään kestävyyttä, niin mainitsisin monta alaa. Ensinnäkin varmistetaan kestävä kalarehu, huolehditaan teknisistä standardeista, minimoidaan negatiiviset vaikutukset biodiversiteetille ja minimoidaan antibioottien käyttö. Ensinnäkin pitäisi olla selkeät tavoitteet ja sitoumukset niin, että saataisiin kestävästi tuotettua kalaa, kalaöljyä ja muuta. Muuten ei voida väittää, että EUn vesiviljelytuotteet ovat ympäristöllisesti kestäviä. Tämä on edellytys, joten vaikutukset ja edut erilaisiin esimerkiksi lajeihin ja ekojärjestelmiin vaatii enemmän tutkimusta, jotta täysin ymmärrettäisiin, mitä vesiviljely aiheuttaa luonnolle. Sen lisäksi täytyy huomioida paikallinen suunnittelu ja rajoitukset ympäröivällä alueella. Sen lisäksi tulisi edistää vesiviljelyä, joka luo ympäristöpalveluita, kuten esimerkiksi sisävesi, kalastuslampia, virkistysalueita ja toimenpiteitä, jotka vähentävät esimerkiksi rehevöitymistä. Meidän täytyy käyttää vesiviljelyjärjestelmiä, jotka ovat kestäviä. On olemassa niin kutsuttua RES-vesiviljelyjärjestelmä, äh, joka äh, uudelleen käyttää veden, kierrättää sen veden. Mutta kysymys äh, rehusta jää vielä. Rehua ei voida kutsua kestäväksi, ellei siihen puututa. Sen lisäksi täytyy myös vähentää kemikaalien käyttöä kemikaalien ja antibioottien käyttö vesiviljelyssä luo riskin ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Minun ryhmäni uskoo, että mikä tahansa toksinen kemikaali ja antibiootti täytyy korvata turvallisemmilla vaihtoehdoilla. Minä tulen tekemään näistä tarkistuksia ja tekemään yhteistyötä niin, että voimme varmistaa, että Envin lausunnossa priorisoidaan ympäristöä, elintarviketurvallisuutta ja kestävyyttä. Thank you. Now I will give the floor to the commission, Mr. Leinemann. Ja sitten komission edustaja. Kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että sain mahdollisuuden reagoida tähän asiaan. Noin, komis, noin vuosi sitten komission sen vielä esitti kysymyksen korkean tason tieteisen tiedon järjestelmälle, miten voidaan saada Eh, lisää irti eh, samalla kun toimitaan vesiviljelyalalla kestävästi ja saatiin kuulla, että vesiviljely on kestävin tapa saada eh, merestä ravintoa ja näin pystytään valtameret pitämään tulevia sukupolvia varten hyvässä kunnossa ja tämän suuntaviivan olemme ottaneet käyttöön. Vesiviljely on kestävää. Meillä on korkeammat standardit kuin muualla. Teemme jäsenvaltioiden kannalla kanssa yhteistyötä, jotta voimme poistaa kasvun esteitä. Me olemme mietineet lisenssinantoa menettelyitä ja hallinnollista taakkaa ja sitä, miten voidaan saada tilaa käyttöön, suunnitellaan merialueiden käyttöä ja mietitään, mihin nämä tilat voitaisiin perustaa. On huomioitu tämän alan kilpailukyky ja toimintamahdollisuudet verrattuna tuontiin. Täällä on myös mm, mietitty makean veden vesiviljelyä. 2014 vuosina on ollut kasvua, 4 prosentin, volyymikasvu ja 8 prosenttia vesiviljelyn arvosta. Tätä ennen oli pitkään stagnaatiota ja nyt ollaan yhdessä 1,3 millässä tonnissa. Jäsenvaltioissa on uusia lakeja, jotka koskevat vesiviljelyä, jotka helpottavat luonantoa, on hyväksytty merialuesuunnitelmia, ja on perustettu sellaisia järjestelmiä, joilla tarkastellaan ympäristöhallintoa. Meillä on nyt puolivälin tarkastelu, joka koskee eh, komission vesiviljelyn avointa yhteistyön menetelmää. Tarvitaan kampanjaa, sellainen onkin meillä. Eli viljelty EU-ssa on tämä kampanja ja se on räätälöity niin, että eri maat se voivat ottaa käyttöön. Ja hienoa, että Espanjan jälkeen tänä vuonna Irlanti ja Kroati ottavat tämän kampanjan käyttöön. Mutta jäsenvaltioiden tasolla toiminta ei riitä ja siksi ensi viikon perjantaina me järjestämme seminaarin alueiden komiteassa yhdessä heidän kanssaan korostaaksemme alueiden roolia vesiviljelyssä. Jotkut tämän myös mainitsivat paikallisen kehityksen. Se on todella tärkeä osa vesiviljelyä pitää lähentää sitä paikalliseen väestöön ja pystytään auttamaan paikallista toimintaa ja paikallisten toimijoiden välillä pidettiin Saksassa äskettäin seminaari ja on ollut jo yli tuhat vuotta sellaista luonnon maisemaa, missä tällaista voi harjoittaa. Ja tämä on mielestämme todella tärkeää. Tarvitsemme perinteitä, mutta myös innovaatiota ja investointeja. Täällä on mainittu eh, suljetut piirit ja meillä on myös uudenlaisia ajatuksia siitä, miten voidaan ruokaa tuottaa. Tämä voi olla laadukasta ja jos meillä on tällaisia mm, uusia tuotantotapoja, jotka käyttävät vähemmän vettä, niin ne sopivat myös sellaisilla alueilla, missä on vähän vettä käytössä. Ja sininen talous, tämä koskee ei ainoastaan kaloja ja meren eläviä, vaan myös leviä, mikroleviä ja meillä on tänä vuonna lähdössä käyntiin foorumi, joka tarkastelee sitä, miten nämä voitaisiin saada mukaan siniseen talouteen. Ja lopuksi sanoisin vielä, että meillä on myös sinisen eh, talouden investointifoorumi, jotta voidaan saada lisää investointia tähän alaan. Ja siinä kaikki. Kiitos. Kiitos. Ja sitten esittelijä edustaja Kampus saa taas puheenvuoron, loppupuheenvuoron. Mm. Lyhyesti kiittäisiä puheenvuoroista. Meillä on jo yhteinen nimittäjä tässä olemassa. Eli tärkeä kysymys. Meidän täytyy keskittyä vesiviljelypolitiikassa niin, että pidetään tarkkaan mielessä, mikä vaikutus on paikallisväestölle. Ja vesiviljelypolitiikassa täytyy miettiä tarkalleen myös kestävyyskysymyksiä, laatukysymyksiä, myös kiertotalouskysymykset, paikallis- ja aluehallinnon väen kanssa täytyy totta kai tehdä yhteistyötä, kuten komissio tässä totesi. Ei tässä niinkään ole kyse, että tuotantoa kasvatettaisiin, ajattelen, että yksinkertaista yritystoimintaa, vaan täytyy huomioida, mitä vaikeuksia tässä on ollut ja näin auttaa paljon enemmän kestävämmältä pohjalta. Eli tasapaino on löydyttävää. Makiaverenvesiviljelystä puheen ollen sitten, totta kai olen aivan samaa mieltä kollega Müllerin kanssa – valmistelija, kun tulee vähän toiselta suunnalta, Välimeren suunnalta, niin voi joskus unohtua, että on tämmöistäkin vesiviljelyä makeassa vedessä. Kuten pohjoisessa unohdetaan, että siellä on metsäpaloja siellä Välimeren alueella, että kun tätä aina kirjoittaa vähän omasta näkökulmasta ja tulee tämmöisiä unohduksia ja virheitäkin. Totta kai se on aivan selvää. Ja totta kai tämä on huomioita, kun tarkistuksia teemme. Mitäpä muuta kuin kiitän teitä kaikkia. Olen valmis tekemään yhteistyötä tarkistusten parissa. Thank you very much. Uh, Kiitokset. Uusi määrä aika tarkistukselle on 31. tammikuuta kello 11. Seuraava asia esityslistalla Ennen sitä muistuttaisin vielä, että kello 11.15 Bulgarian terveysministeri tulee tänne. Joten 26 kohta YMP nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU-ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen ja annan puheenvuoron esittelijä McKinnesille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja tietoisena aikapaineesta minun mietintöni on aika tiivis, kuusi kohtaa. Eli nopeasti me tiedämme, että tarvitsemme uuden sukupolven nuoria maanviljelijöitä koko EU-ssa on tarkoitus lisätä nuorten äh, maanviljelijöiden määrää. Ja tässä me huolehdimme nimenomaan siitä, että YMP tulee olla äh, kohdennettu nuorille viljelijöille. Meidän täytyy huolehtia, että äh, näillä nuorilla viljelijöillä on ympäristöosaaminen ja koulutus niin, että he voivat tukea kestävää kehitystä. Kaikkein tärkein on kohta viisi, jossa puhumme sitä, että tarvitsemme koherenssiutta Euroopan ulottuvuuden ja jäsenvaltioiden toimenpiteiden välillä liittyen esimerkiksi perintö- ja verotuskysymyksiin esimerkiksi sukupolvenvaihdoksiin ja muuhun sitten viimeisessä kohdassa mietinnössä puhutaan siitä, että meillä pitäisi olla äh, kokonaisvaltainen lähestymistapa äh, niin, että olisi mahdollista nuorten viljelijöiden hankkia maata ja saada rahoitusta, neuvontapalveluita, mutta siellä, missä he asuvat, heillä täytyisi saada olla samat palvelut kuin heidän samanikäiset urbaanilla alueella asuvat, kuten terveyspalvelut, laajakaista ja niin edelleen. Joten äh, mielenkiinnolla kuuntelen teidän kommenttejanne. Tämä on siis meidän lausuntomme agrivaliokunnalle. Tämä on prioriteetti komissiolle ja prioriteetti myös jäsenvaltioille, joten näin sanoineni päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos. Thank you very much. Um, now Mrs. Gentile. Ja nyt edustaja Gentile. Molto brevemente. Il tema in discussione... Ja lyhyesti. Tämä ratkaiseva teema, josta nyt keskustelemme. Jos Eurooppa haluaa kasvaa, kehittyä, kehittyä kestävältä pohjalta, mutta myös osallistavasti. Täytyy ajatella uusia sukupolvia, myös yrityskulttuuria maanviljelyssä, sitä on edistettävä niin, että se olisi tuhansien, tuhansien nuorten saavutettavissa. Kun ollaan tässä uudessa taloudellisessa tilanteessa, niin totta kai täytyy omia hankkeita pystyä toteuttamaan ja myös omaa elämää ja riippumattomuutta. EU täytyy tämän ajatuksen ympärille, tai oikeastaan tämän tarpeen ympärille, myös osaamismahdollisuuksia niin, että voidaan hankkia uutta pätevyyttä maanviljelys on käymässä yhä teknisemmäksi ja innovatiivisemmaksikin. Ei ole kyse pelkästään tilapäisesti maanviljelistoimesta, vaan se on hyvin ammattimaista toimintaa, yritystoimintaa. YMP täytyy siihen myös suunnata, kuten Omnimuksen yhteydessä tehtiinkin muutoksia, että tämä olisi tarjolla luototusta, koulutusta, tarjota myös välineitä, jotka tavalla tai toisella voisivat jotenkin hoitaa myös markkinapuutteet, kriisit. Kuitenkin tässä tarvitaan uutta osaamista, uusia toimijoita, uusia välineitä, luototusta kuten sanoin, mutta totta kai täytyy myös helpottaa puhuttaa sukupolvenvaihdosta ja modernia näkökulmaa hyödyntäen. Todellakin meidän täytyy välttyä menneisyyden virheiltä. Tarvitaan modernia näkemystä tässä yritystoiminnassa, jossa on useita toimijoita yhdessä, jotta voi vaan kilpailla sisämarkkinoilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Dorman. Tack för det. tack. Kiitos, kiitos esittelijä McGuinnessille tästä luonnoksesta. Me näemme tänä vuonna, vuosina, että kaupungin ja maaseudun välinen tas, epätasapaino kasvaa. Ja jos me haluamme jatkaa, että yhteiskunta tavallaan on tasapainossa, niin meidän täytyy tehdä jotain. Meidän täytyy varmistaa esimerkiksi se, että väestön kasvu ei vinoudu. Ja jos me haluamme, että maanviljelyllä on tulevaisuus, täytyy huolehtia, että nuoret eivät muuta kaupunkeihin. Sen vuoksi esittää ajattelijan keskittyminen siihen, että täytyy käyttää uutta teknologiaa ja tekniikkaa myös maaseudulla on tärkeää. Nuoret ovat äh, kasvaneet teknologian äh, ympäröimänä ja sen vuoksi on tärkeää katsoa, että maanviljelykin äh, voidaan teknologisoida ja huolehtia siitä, että nuorilla viljelijöillä on samat mahdollisuudet kuin kaupungissa asuvilla. Ja sitten täytyy myös huomioida se, että täytyy esimerkiksi voida säästää esimerkiksi myrkytyksissä ja näissä ruiskutuksissa, koska se on ympäristölle erittäin tärkeää. Ja erittäin tärkeää on myös elintarvikkeiden laatu ja se, että on yhteiset pelisäännöt kaikissa maissa niin, että ei vain siirretä ongelmaa maasta toiseen. Thank you. Now, Mrs. Müller. Kiitos, edustaja Müller. Euroopassa 65, yli, 65-vuotiaiden viljelijöiden määrä kasvaa. Saksassa tämä on matalampi johtuen siitä, että meillä on hyviä lainajärjestelyitä viljelijöille ja toisekseen se, että sosiaaliturva on hyvä. Nämä ovat asioita, ehkä pitäisi ottaa mukaan tähän lausuntoon. On tärkeää, että uusi sukupolvi, joka elää uusin ajatuksin ja edellytyksin, öö, vie eteenpäin näitä maatiloja. Monet vanhemmat maaviljelijät ajattelevat eri tavalla ja suhtautuvat negatiivisesti. Ja meidän täytyisi tällä mietinnöllä nyt saada tämä negatiivisuus poistettua myös. Täytyy myös huolehtia viljelijöiden jatkokoulutuksesta ja se, että tämä ammatti voisi jatkua, niin sen vuoksi meidän täytyisi tehdä kaikkemme, että positiivinen, positiiviset puolet näkyisivät myös tässä ammati, ammatissa. Ja että pitkällä aikavälillä saisimme positiivisemman imagon. Ja perheyritykset, jos puhutaan perheyrityksistä, niitä katsotaan positiivisemmin. Kiitos Määrä tästä sinun luonnoksestasi. Me tulemme tekemään tiettyjä täydennyksiä siihen. Thank you. Now... Kiitos ja sitten edustaja Hassel. Ja, ich darf auch bei Mary McGuinness recht herzlich. Minä haluaisin myös kiittää Mary McGuinnessia. Täytyy sanoa, että me voimme tarjota nuorille viljelijöille perspektiivejä maaseudulla vain silloin, jos he voivat elää tästä ammatista. Tällä hetkellä perspektiivit eivät ole kovin hyvät. Viljelijöiden, varsinkin pienissä yrityksissä, tulot on huomattavasti alle keskiarvon muissa ammateissa. Joten ei riitä, että me vain parannamme tukia, meidän pitää antaa myös pitkän aikavälin perspektiivejä ja että maaseudulla voidaan elää ja että sillä voidaan jatkossakin elää ja siihen kuuluu esimerkiksi infrastruktuuri. Eli YMPstä pitäisi tukea myös maaseudun kehittämistä. Ja mitä tulee nuoriin viljelijöihin, jos me haluamme heitä jatkossakin, niin tämä riippuu hyvin pitkälti koulutuksesta. Välillä koulutuksesta puuttuu hieman perspektiivi. Me painotamme äh, kestävyyttä ja ekologista viljelyä äh, ja siinä lähdetään liikaa tuottavuuteen kuin hieman laajempaan viljelyyn ekologisemmasta näkökulmasta. Kaikkein tärkeimmät kriteerit äh, Mayer jotti esiin Eli se, että nuoret viljelijät eivät kykene hankkimaan maata. Vuokrahinnat ovat erittäin kovat ja maan hinta on noussut massiivisesti, joten meidän täytyisi saada aikaan jonkinnäköinen ohjelma myös lainoja varten, koska muuten nämä nuoret viljelijät eivät saa lainkaan maata käyttöönsä, mikä on tärkeää. Ja sitten lopuksi vielä, meidän ei pitäisi ehkäpä tässä nyt määritellä mitään ikärajaa tiukasti. Minusta kaikki uudet ammattiin tulijat, heidän pitää saada mahdollisuus. Joku ehkäpä keksii vasta 45-vuotiaana, että haluaa viljelijäksi. Joten sen vuoksi minusta tässä ei pitäisi olla mitään ikärajaa. Kaikki, jotka lähtevät viljelijäksi, on voitto tälle sektorille. Me tuemme tätä lausuntoluonnosta, teimme siihen muutaman tarkistuksen. Tämä on erittäin tärkeää maaseudun tulevaisuuden kannalta. Kiitos ja seuraavana komission edustaja Vosko. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Euroopan komissio pitää tätä mietintöä oikein hyvänä ja myös kaikkea sitä, mitä tämä valiokunta toimittaa maatalousvaliokunnalle, kuten kaikki varmasti tietävät, 29.11. komissio hyväksyy tiedonannon, joka koskee ruoka- ja ruoantuotantoa, ja tässä puhuttiin paljon sukupolven uudistuksesta ja vaihdoksesta, ja kuten komission jäsen sanoi, sukupuolen vaihdoksen tukeminen tulee olemaan tärkeä osa tulevaa maatalouspolitiikkaa. Ja haluaisin korostaa erästä tärkeää elementtiä, joka löytyy tiedonannosta, eli siirtymä kestävämpään ja uudenaikaisempaan maatalousjärjestelmään. Sen on tapahduttava samaan aikaan, kun ihmiset, jotka tällä työskentelevät, uudistuvat. Se, että tämä uusi tuotettu tieto ja todellinen edistys, joka voi johtaa kestävämpään maatalousmalliin. Siirtymä tähän onnistuu ainoastaan, jos uudistetaan myös niitä ihmisiä, jotka siellä työskentelevät ja saadaan enemmän nuoria viljelijöitä viljelytoimintaan. Ja kokemus osoittaa, että nuoret viljelijät ovat paljon kiinnostuneempia ja kyvykkäämpiä käyttämään uutta tekniikkaa ja he ovat ympäristö ystävällisempiä. Mielestämme näitä kahta asiaa ei voi erottaa toisistaan. Ne ovat todella läheisessä yhteydessä keskenään ja siksi on hyvä, että valiokunta tätä asiaa miettii miettii. Ja sitten lopuksi vielä kaksi spesifiä asiaa. Tällä hetkellä nykyisessä maatalouspolitiikassa on jo erilaisia tapoja tukea nuoria viljelijöitä, mutta ollaan yleisesti sitä mieltä, että näitä välineitä on tehostettava. Tämä löytyy selvästi meidän tiedonannostamme ja on hyvä, että Euroopan parlamentti haluaa tehostaa näitä välineitä ja muokata niitä nuoria viljelijöitä varten. Ja sitten loppu seikka, joka löytyy hyvin tästä tekstistä ja meidän tiedonannostamme, että huolimatta kaikista, kaikista siitä, mitä EU-tasolla voidaan tehdä, niin on kuitenkin hyvin tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat nuoriin viljelijöihin, joista päätetään jäsenvaltiossa esimerkiksi säädökset, verotus, perintö, lainsäädäntö. Kaikki tämä on hyvin tärkeää ja se voi vaikeuttaa alalle tulemista ja päätökset tehdään kansallisella ja alueellisella tasolla näissä asioissa. Ja siksi pidämme Euroopan parlamentin ehdotusta hyvänä. Se on meidän tiedonantomme linjoilla, että nyt tarvitaan eh, parempaa yhteensopimutta sen välillä, mitä EUn tasolla teemme ja mitä kansallisella tasolla tehdään. Ja tässä mielessä Mielestämme tämä yleinen tulevan YMPn lähestymistapa, jossa pyritään paljon kohdennetummin tukemaan mm, viljelijää, yhteisöä, huomioiden myös se, että pitää lähteä liikkeelle läheisyysperiaatteesta, jossa huomioidaan alueiden tarpeet. Mielestäni tämä malli voisi olla oikein hyvä, kun pyritään edistämään suku- polven vaihdosta ja kun halutaan saada nuoret ylittämään nämä esteet. Kiitos ja edustaja McGinnis. Kiitos kollegoille rakentavista kommenteista tärkeässä aiheessa. Minusta, mitä tulee Helsingin kommentteihin, riikaa tuotantoa korostetaan, eikä kestävyyttä kyllä. Ensimmäinen kohta käsittelee näitä asioita, mutta olen valmis ottamaan vastaan tarkistuksia. Samaan suuntaan tässä pyritään menemään. Ja se, mikä ehkä enemmän näkyvyyttä kaipaa lausunnossa, nuoret miehet ja nuoret naiset. Kun sanotaan nuori viljelijä, ajattelee mies. Mutta kun mietin Irlantia, niin West Women and Farming-ryhmä tapaa tänään. He miettivät naisen näkökulmasta tulevaisuutta maantaloudessa. Ja kun olen käynyt keskustelua viljelijöiden kanssa ylipäätään, kuten komissio totesi, nuoret viljelijät ovat valmiimpia omaksumaan uutta tekniikkaa, miettimään ympäristöä. Ja naisetkin tuovat eri näkökulman. Eli sen täytyy näkyä myös lausunnossa. Jos ajatellaan meidän tiukkaa järjestelmäämme nuorille viljelijöille, niin se syrjii iän perusteella. Joku häviää tässä järjestelmässä, mikä on kovin onnetonta. Ehkä sen täytyy näkyä. Ja sitten toinen kierros kommenttia liittyen ympin tulevaisuuteen. Oh, meillä on tulossa tekninen tapaaminen liittyen viestintään, tiedonantoon, jonka komissio julkaisut, ja paneutukaapa siihen kunnolla, kollega, että Minä aika lailla pidän siitä suuntauksesta, kun nyt ymmärrän sen vähän paremmin. Keskitytään nimittäin ei niinkään noudattamiseen, vaan tuloksiin. Eli viljely ei sanota vain, mitä ei saa tehdä, vaan että pitäisi jotain myönteistä saada tuloksena. Sikäli keskittyminen nuoriin viljelijöihin jatkossa jäsenvaltioille antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden joustoon, missä pitäisi tehdä enemmän nuorille vai ei. Eroja on jäsenvaltioiden kesken. Ja miten EUn välineitä hyödynnetään jäsenvaltioiden tasolla. Jään odottamaan mielenkiinnolla kollegojen tarkistuksia. Määräaika kai on ensi torstaina kello 11, mutta vahvistakaa te puheenjohtaja. On tärkeää, että me anna, kannamme oman kortemme kekoon ja ole valmis tekemään yhteistyötä ja pian on tulossa varjovalmistelijoiden tapaaminen. Kiitos oikein paljon. Ja tarkistusten jättämisen määräaika on ensimmäinen helmikuuta kello 11. Voimme nyt toivottaa hetken kuluttua tervetulleeksi ministeri. Mm, yes. Uh, no, tervehtisin nyt ministeriä. Tervetuloa tänne luoksemme. On hienoa, että voimme käydä tämän keskustelun. Anna nyt teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin edustajat. Kiitos siitä, että teillä on näin selkeä mielenkiinto Bulgarian puheenjohtaja kauden painopistealueisiin. Terveysalalla on hieno olla täällä Envi-valiokunnassa, joka käsittelee ympäristö- ja kansanterveyttä ja elintarviketurvallisuutta. Bulgariaan on puheenjohtaja valtiona nyt tänä kriittisenä hetkenä. Euroopan unionin tulevaisuus riippuu siitä, miten keskusteluissa edetään seuraavina kuukausina, jotta valitaan oikea suunta. Meidän olisi kaikkien mietittävää, mitä saavutuksia on ja minkälaisia haasteita on edessä. Näin voidaan yhdessä suunnitella tulevaisuutta. Bulgarin kannalta EUn yhtenäisyys on tärkeää. On tärkeää, että unioni pysyy yhtenäisenä ja vahvana. Meidän mottomme valtiona on, että yhdessä olemme vahvoja. Lähestymistapamme on konsensus, kompromissi ja yhteistyöpohjainen. Me puollamme sellaista Euroopan unionia, missä talouskasvu on väline sosiaalisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisille. Me pyrimme Eurooppaan, joka pohjautuu turvallisuuteen, vakauteen ja solidarisuuteen. Näin voimme taata rauhan sen kansalaisille ja myös naapureille. Tänään haluan puhua terveysalan prioriteeteista ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin tietysti. Seuraavana kuukausina keskustellaan EU-politiikkojen tulevasta rahoituksesta ja tärkeistä yhteistyöaloista ja niiden tulevaisuudesta. Uskon, että yhdistynyt Eurooppa ei onnistu, jos ei ole perusarvoja, kuten terveys, koulutus ja kulttuuri, siitä huolimatta, että jäsenvaltioiden järjestelmien välillä on eroja yhteistyö näillä aloilla Euroopan tasolla ilman, että tarvitaan yhden kehittämistä tuo kyllä tuntuvia etuja EU-kansalaisille jokapäiväisessä elämässä. Missä terveysasioissa unioni on ollut aktiivinen poliittisin viestein, aloittein ja lainsäädäntötoimin tähän mennessä Euroopan tasolla on juridiset puitteet potilaiden vapaalle liikkuvuudelle Euroopassa direktiivi 2011 24 koskien potilaiden oikeuksia rajat ylittävästi. Tässä on käytetty myös sähköisiä ratkaisuja. Komissio tuella on saatu aikaiseksi verkosto, jossa on mukana pitkälle eh, erikoistuneita hoitokeskuksia, myös kansalliset huumausaine- eh, tai lääkeainekeskukset, joita koordinoi eh, lääkintävirasto pyrkii innovatiiviseen lääketieteeseen lääkekeksintöihin ja turvallisuuteen, tehokkuuteen ja valvotaan myös lääkeaineita. Kyseessä on asetus 726-2004 ja on myös muita direktiiviasetuksia, jotka kattavat lasten lääkkeet ja harvinaiset lääkkeet ja niin poispäin meillä on paljon yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat markkina-autorisointia farmaseuttisille tuotteille, kliinisiä kokeita 536 2014 asetus koskien lääkinnäisiä laitteita ja in vitro-diagnostiikkaa. Nämä ovat asetukset 2017-745 ja 746 on myös eh, elimiä ja soluja ja kudoksia sekä elinsiirtoja koskeva lainsäädäntöpuitteisto. Sisämarkkinoilla on mahdollisuuksia lääkintäalan työntekijöille liikkua vapaasti. On olemassa mekanismi, joka koordinoi kaikkien jäsenvaltioiden eh, toimia niin, että voidaan valvoa tarttuvien tautien eh, siirtymistä ja rajat ylittäviä uhkia. Näissä mekanismeissa lähdetään liikkeelle nyt ja jatkossakin kansallista asiantuntemuksesta ja sen takia on tärkeää, että tätä asiantuntemusta pitää jokaisessa jäsenvaltiossa kehittää. Tarvitaan eh, kommunikaatiota ja yhteistyötä Euroopan tasolla. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että terveydenhoitojärjestelmät toimivat kunnolla on olemassa poliittisia asiakirjoja, neuvoston päätelmiä, mutta myös Euroopan parlamentin päätöslauselmia, joissa korostetaan sitä, että tarttuvien ja ei-tarttuvien kroonisten tautien politiikat ovat tärkeitä, myös sydänverisuonitauti ja diabetes. Näitä varten tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimia on puhuttava riskitekijöistä, kuten alkoholista, tupakoinnista ja epäterveellisestä ruokavaliosta, ja tätäkin on koordinoitava Euroopan tasolla tätä tiedon antamista. EU on terveysalan lainsäädäntö ja kaikki neuvoston päätelmät ja suositukset ja Euroopan parlamentin päätöslauselmat antavat eh, selkeä pontta toiminnalle Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla. Euroopan tason keskustelut ovat hyvin tärkeitä, koska näin pystytään vaihtamaan kokemuksia, parhaita käytäntöjä voidaan oppia toisiltamme, kun asian tuntemus eri jäsenvaltioista pannaan yhteen. Koskien terveysmalleja ja parhaita käytänteitä monivuotinen terveysohjelma tuo tärkeän panoksen tähän yhteistyöhön. Se on ollut hyvä väline, jolla on tuettu aloitteita terveysalalla. Kunkin aloitteen ja lainsäädäntötoimen täytäntöönpano myös EUn tasolla tehdyt vaativat sitä, että mukana ovat ne, jotka ovat näitä laatineet, mutta myös ne, jotka ovat sitten johtoasemassa täytäntöönpanossa. Terveydenhuolto on EUn lisäarvo, joka kansalaisen näkökulmasta näkyy parhaiten. Samanaikaisesti EU haluaa olla innovatiivisempi ja kilpailukykyisempi terveysalan aloitteissa ei pidä ainoastaan tukea teollisuutta ja innovaatiota, vaan erityisesti pitää huomioida ihmisterveyden turvaaminen, mikä tahansa tuote sitten tuodaankin markkinoilla, lääke, elintarvike, niin poispäin. Meidän on oltava tietoisia siitä, miten se voi vaikuttaa ihmisten terveyteen, koska muuten on sellainen vaara, että ihmisten luottamus voi mennä ja sehän on kaikkein tärkein seikka. Haluaisin muistuttaa, että korkea terveydenhuollon taso on mainittu perustamissopimuksessa Euroopan toiminnasta sen artiklassa 114 koskien aloitteita sisämarkkinoilla. Tämä velvollisuus kuuluu meille kaikille sekä komissiolle, parlamentille että neuvostolle. Juuri tässä yhteydessä me olemme suunnitelleet painopistealueemme terveydenhuoltoalalla. Me olemme todella tietoisia tästä kontekstista ja pidämme kontekstin mielessä, kun johdamme keskusteluja kuuden seuraavan kuukauden aikana. Puheenjohtaja valtiona me aiomme asettaa kaksi asiaa erityisesti etusijalle, eli lasten terveellinen ruokavalio ja se, että tarvitaan farmaseuttisia lääketuotteita kohtuuhinnoin. Lasten terveellinen ruokavalio on todella tärkeä asia. Se liittyy keskustelun Euroopan tulevaisuudesta kilpailukykyisen Euroopan tulevaisuus ei toteudu kunnolla, jos ei ole tervettä ja hyvin koulutettua uutta nuorta sukupolvea. Terveydenhuollon kannalta korostetaan lasten ravitsemusta. On selvää, että ja todeksi osoitettu, että ravitsemus on keskeistä terveydessä. Jos ravitsemus on epäterveellistä, niin krooniset taudit etenevät sekä Euroopassa että globaalisti. Me aiomme puhua siitä, miten ravitsemustottumukset vaikuttavat terveyteen ja lasten fyysiseen ja henkiseen kehitykseen. Aiomme puhua ruoasta, mikä on vain turvallista ja mm. terveellistä, vaan myös elintarvikkeiden markkinoinnista kun on suunnattu lapsille. Tarvitaan perinteisiä ruokavalioita, joita on kunnioittava ja on pidettävä yllä niiden moninaisuus. Lasten terveys on investointi terveeseen väestöön ja työvoimaan. Varmasti tämä keskustelu vahvistaa terveysperspektiiviä, kun puhutaan eh, ravitsemuksesta ja ruoasta. Tämä liittyy myös yhteisen maatalouspolitiikkaan. Se, miten pystytään ennalta ehkäisemään, riippuu myös siitä, kuinka markkinoilla on tarjolla sellaista ruokaa, joka on terveellistä ja kohtuuhintaista. Tässä terveysalan ja maatalon pitäisi tehdä yhteistyötä. Meillä on suunnitteilla asiantuntijakonferenssi 6 helmikuuta ja neuvoston päätelmät 22. kesäkuuta. Toinen prioriteettimme liittyy lääkinnällisten tuotteiden ajantasaisuuteen ja tehokkuuteen. Eli pitää olla tehokkaita hoidon kannalta ja toisaalta myös kustannustehokkaita tuotteita julkisen varankäytön suhteen. Eurooppa on osoittanut, että nykyinen lainsäädäntöpuitteisto tukee innovaatiota ja takaa potilaiden turvallisuuden. Tämän tasapainon ylläpito on keskeisellä siellä, jotta potilaiden luottamus voidaan pitää yllä ja siksi pitää pitää terveysperspektiivi mukana, kun puhutaan Eh, lääkinnällisten tuotteiden tuottamisesta. Ei voida hyväksyä, että markkinat, erityisesti EUn sisäiset markkinat, olisivat eh, syynä ongelmiin lääkintä teollisuuden suhteen. Me aiomme puhua laadukkaasta hoidosta ja siitä, mm, miten lääkinnäisten tuotteiden on oltava kohtuuhintaisia. Ja tämä tapahtuu Sofiassa maaliskuun kuudes päivä asiantuntijakonferenssissa ja terveysministeriön epävirallisessa neuvostossa 22. ja 3. huhtikuuta. Nämä ovat sellaisia aiheita, jotka varmasti kiinnostavat ei ainoastaan terveysministeriä, vaan myös Euroopan parlamenttia. Rinnakkaislainsäätäjänä oletan, että Euroopan parlamentti on kiinnostunut neuvoston lainsäädäntö painopistealueista. Me aiomme asettaa etusijalle sen ainoan aiheen, jota terveysalalla nyt käsitellään lainsäädännön osalta. Kyseessä on EMA-asetuksen muuttaminen 726-2004 asetuksesta on kyse. Ensimmäiset kolmikanta neuvottelut on jo eh, suunniteltu. Ensimmäinen tapaaminen oli jo hyvin hedelmällinen nämä keskustelut käytiin hyvässä yhteisymmärryksessä. Varmasti tämä keskustelu saadaan loppuun vietyä. Tämä asia liittyy niin kutsuttuun eläinlääketieteelliseen pakettiin. Toivottavasti me edistymme tässä koko asiassa ja pääsemme kompromissiin Euroopan parlamentin kanssa. Komissio on ilmoittanut, että on todennäköisesti tulossa uusi lainsäädäntöaloite eh, terveysteknologiaa arvioinnin osalta ja myös rokotuksiin liittyen, jos näin käy. Bulgaria esittelee nämä ehdotukset neuvostolle ja näistäkin otetaan keskustelut. Mainitsin kuitenkin, että Euroopan lainsäädännön laatu on meille kaikista tärkeintä ja siksi vetoan teihin, koska olette mukana lainsäädäntöprosessissa, että teidän pitäisi olla rakentavia keskustelussa, joka koskee niitä eh, konkreettisia säädöksiä lähtien liikkeelle siitä, mitä tekstissä lukee, että käydään yleistä keskustelua yleistä lähtökohdista ei riitä. Meidän on huomioitava keskustelut, jotka on käyty kansallisella tasolla. Meidän on kuunneltava jäsenvaltioiden asiantuntijoiden mielipiteitä ja mietitään, miten tämä kaikki vaikuttaa kansallisiin terveysjärjestelmiin. Lopuksi sanoisin, kaikissa keskusteluissa lähdetään liikkeelle siitä, että tarvitaan vahva pohja eurooppalaiselle terveydelle. Nämä ovat hyvin oleellisia eh, EUn tulevaisuuden kannalta ja uskon siihen ja toivon, että voimme lähteä liikkeelle, että tuotte me, tuette meitä kuuden seuraavan kuukauden aikana. Kiitos hyvä herra ministeri siitä, että tulitte tänne paikalle ja käymään tätä keskustelua. Näin aloitamme nyt ensimmäisen puheenvuorokierroksen ja edustaja Peter Liisi saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra ministeri tästä alustuksesta. Kaksi asiaa siihen, mitä otitte esiin puheenvuorossanne ja sitten vielä yksi minun näkökannastani niin tärkeä asia, jonka lisään. Ensinnäkin eh, me kävimme emasta aamulla keskustelua. Täällä parlamentissa ollaan eh, kovin tuohtuneita siitä, miten neuvosto teki päätöksen eman eh, paikasta. No, emme nyt lähde tätä uudelleen jauhamaan, voimme hyväksyä Amsterdamin, mutta valmistautukaa siihen, että neuvoston tulee antaa tästä selvitys siitä, että tällainen menettelytapa, jossa erikseen päätetään ja parlamentille vain ilmoitetaan asiasta, se ei saa koskaan enää toistua. Toivomme, että emme joudu koskaan enää uudelleen tästä puhumaan. Me haluamme tästä tarkat tiedot ja teidän avustajanne seurasivat aamun keskustelua ja sen vuoksi pyydänkin teiltä, valmistan teitä jo siitä, että haluamme tällaisen selvityksen. Sitten tämä teknologia-arviointi, terveysteknologia, pyytäisin hieman tarkempaa tietoa. Ehdotus tulee ensi viikolla, 31. päivä, ja olisi hienoa, jos puheenjohtajamaa käynnistäisi konkreettisen työn tämän asian parissa. Me emme tämän vuoden puoliväliin mitään konkreettista tulosta varmaankaan saa, mutta äh, työryhmä voisi jo kokoontua käsittelemään asiaa. Mitä tulee sitten eläinlääkkeisiin, tukisin tätä äh, eläinlääketieteelliset lääkkeet. Toivon, että löytäisitte yksimielisyyden tästä parlamentin kanssa. Tämä oli meille hyvin tärkeää ja neuvosto ei ole tätä vielä hyväksynyt ikävä kyllä. Voisitte tarkastella tätä asiaa ja pyrkikää saamaan tämän positiiviseen päätökseen. Komission ja neuvoston teksteissä sanotaan vain, että antibiootit on rekisteröitävä ja dokumentoitava – mutta siis me haluamme vähemmän antibiootteja äh, karjan kasvatukseen ja sitä ei sanota äh, neuvoston tekstissä. Ja se on ihan älytöntä vaatia dokumentointia, jos kuitenkin loppujen lopuksi on ihan yksi lysti, mitä niissä papereissa seisoo. Eli siis antibiootin käyttö eläinten kasvatuksessa on äh, saatava vähenemään. Sitten kolmas asia. François Grostetin mietinnössä ja myös monissa muissa paikoissa eh, parlamentti on vaatinut sitä, että on löydettävä ratkaisu uusille ainesosille. Joka viikko kuolee ihmisiä. Eh, meillä oli yliopiston klinikan eh, professori käymässä täällä kertomassa siitä. Meillä kuolee ihmisiä joka viikko sen vuoksi, että meillä ei ole enää käytössämme antibiootteja, jotka auttaisivat. Eli sen lisäksi, että me tarvitsemme rajoituksia ja parempaa hygieniaa, tarvitsemme myös uusia aineita, ainesosia antibiootteihin. Tämä on parlamentin kanta ja se lukee tässä mietinnössä ja siinä on myös mainittu eläinlääkkeet. Meidän täytyy tehdä jotain, koska muuten päivittäin kuolee yhä enemmän ihmisiä tähän. Thank you. Now Mrs. Kiitos. Ja sitten Carlson Ruiz. Kiitos, ministeri. Ensinnäkin pahoittelu joudun 18 menemään. Toisen kokoukseen en voi kuunnella vastaustani, mutta kyllä avustajani kirjaavat sen ylös, koska olemme kiinnostuneita. Sitä paitsi olen aivan samaa mieltä. Olen samaa mieltä myös painopisteiden kanssa terveyden alalla. Teidän asiakirjastanne se käy ilmi, pitää paikkansa, että se on myös EUn painopisteitä. Mitä tulee sitten eläinlääkkeiden käyttöön, niin täällä siihen jo viitattiinkin. Minä uskon, että se täytyy olla tietoinen siinä myös mikrobilääkeresistenssiin oleva suhde. Ihmisiä kuolee tähän, kuten herra Liise totesi, jos ajatellaan näitä lukuja tänä päivänä, lähes yhtä paljon kuin syöpään kuolee. Eli meillä on nurkan takana valtava uhka, tämä mikrobilääkeresistenssi, joka perustuu nimenomaan tähän ilmiön ja niihin vaikeuksiin, joita on näitä antibioottien käytön vähentämisessä eläimille. Siksi meidän, me olemme tietoisia, tiedon syytä olla tietoinen tämän merkityksestä ihmisterveydelle. Uusia antibiootteja juuk, mutta sitten järkevä käyttö on olennaista. Ja totta kai täytyy sitä ei pelkästään EU-ssa. On strategista käyttää sitä myös lihottamiskeinona maailman mittakaavassa. EU me voi yksin taistella tätä uhkaa vastaan, koska se ylittää rajat sitten lasten ruokavaliosta todellakin. Se on hyvä, että se on tärkeällä siellä Ne Last, totta kai tuleva terveys liittyy lasten terveyteen ja totta kai ruokavalio vaikuttaa erityisesti terveyteen, niin meidän täytyy selvittää, miten rajoittaa esimerkiksi tyydyttävien rasvojen käyttö, tyydytettyjen rasvojen käyttö, sokerin käyttö. Ja todellakin että tämä tarvitsee kyllä eurooppalaista strategiaa, kun ajatellaan lasten ruokavaliota. No mitä sitten tulee lastenlääkkeistä, niin sillä on vaikutusta meidän yhteiskuntamme kilpailukykyyn ja terveyteen. Olen kiitollinen tärkeästä sijasta, jonka sille annatte. Todellakin puhutte myös niitä seurauksia, joita on puutteesta tiettyjä lääkkeitä vaikuttaa vuodessa 1981, 2001 ja 83 asetuksessa, joka liittyy lääkkeiden julkisen palvelun velvoitteeseen. Ja totta kai tämä liittyy myös valmistajiin ja jakelijoihin. Tässä on monia vaikeuksia ollut, jotta voitaisiin taata lääkkeiden saatavuus. Minä halusin korostaa myös komission ehdotusta, joka ensi viikolla saadaan STCAsta, ja on erittäin tärkeää, että se huomioidaan myös teidän huolenne, miten voitaisiin lääkkeiden vaikuttavuutta ja laatua kohentaa, kuten myös tutkimusta. Totta kai se on tärkeällä siellä ja miten meidän pitäisi huomioida kestävyyttä myös terveydenhuollossa niin, että lääkkeitä olisi saatavulla kansalaisille – ja sitten ihan viimeiseksi, ja niin totta kai että tämä ehdotus on erittäin tärkeä myös, kuten Peter Liise totesi, että neuvosto ottaa vakavasti tämän ehdotuksen, että ja todellakin tavoitteena olisi se, että tämä saatetaan päätöksen. Ja totte, parempi järjestö, järjestelmä, mitä nyt on, ja todellakin sen tavoitteeseen, joka on mainittu myös tässä Yman osalta. Kiitos. Thank you. Uh, now Mr. Kiitos edustaja Pietcha. Puheenjohtaja, ministeri. Bulgarian puheenjohtajavaltion prioriteetit ovat hyvin laajat. Mutta minä haluaisin käsitellä tässä vain muutamaa konkreettista aihetta, esimerkiksi antibioottiresistenttiys Tämä on ongelma, joka kasvaa koko ajan EU:ssa, kuten varmasti tiedätte. Tämä on yksi suurimmista uhista kansanterveydelle. Öö, Euroopan öö, tautien ehkäisykeskus valvoo tätä ja on nyt öö, sanonut, että tällä sektorilla on aikamoinen kriisi. Kysyisinkin, miten äh, puheenjohtajamaa tulee käsittelemään antibioottiresistenttyyttä prioriteettina? Tässä ei ole kysymys vain ihmisistä, vaan myös eläimistä. Voidaanko viedä päätökseen työ eläinlääketieteen ja lääkkeiden parissa? karjan kasvatuksessa tai ylipäätään eläinten kasvatuksessa käytetään paljon antibiootteja ihan ennaltaehkäisyssä ja myös toki sairauksien parantamisessa. Olemme nähneet myös merkkejä siitä, että antibiootteja käytetään kielosta huolimatta kasvun edistäjänä eläimillä. Tästä on keskusteltu ja haluaisin painottaa, että tämä on hyvin lähellä meidän sydäntämme ja haluaisimme, että työ tämän aiheen parissa viedään päätökseen pian. Toinen kysymys, onko suunnitelmia siitä, miten valvotaan epidemiologioita kun on bakteereita, jotka eivät ole, tai jotka ovat siis vastustuskykyisiä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. En enää toistaisi sitä, mitä kollegat sanoivat, mutta Alden kannalta kaksi asiaa on todella tärkeää. Ensinnäkin lääkkeiden saanti, niin kuin aikaisemmin sanottiin. Ja minä kysyisin, mitä puheenjohtajavaltio voi tehdä, jotta toimittaisiin yhdessä EU:ssa niin, että voidaan lääkkeiden saattavuutta parantaa ja myös tätä liikemallia pitäisi mukauttaa niin, että voitaisiin paljon halvemmalla nämä tarpeelliset lääkkeet ostaa, joita eniten tarvitsemme. Ja ryhmämme kannalta on myös todella tärkeää se, että oikealla tavalla ryhdytään toimiin MRA-asiassa, ja minä haluaisin tästä teiltä kysyä. Kiitos. Thank you. Now, Mrs. Konechna. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážené puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta. Jälleen hyvä ministeri, hyvät naiset ja herrat. Me oikeastaan olen soittaneet, toistaneet samoja kysymyksiä ja sanoin, olen iloinen siitä, että puheenjohtajavaltio Bulgaria puolentoista vuoden vaikenemisen jälkeen on nyt tarttunut haasteeseen ja haluaa myös eläinlääkkeet ottaa esille. Me olemme hoitaneet oman osuutemme aika nopeasti. Olemme odotelleet vain, että neuvosto toimisi. Uskonkin, että puheenjohtajavaltio Bulgaria onnistuu saamaan aika merkittävää edistystä, niin että tämä kolmikantaneuvottelu onnistuu niin, että se hoidetaan ainakin lainsäädäntön puolen osalta. Eli lykkyä tyköä. Hyvä, että tämä mainitsitte. Sitten HDA asetus, joka ensi viikolla on tulossa. Koska parlamentin kausi on päättymässä muutaman kuukauden päässä, niin haluaisin, että ottaisi tämän vakavasti, niin että tekisitte mahdollisimman paljon hoitomenetelmien arvioinnin yhteydessä, niin että asetus voitaisiin hoitaa vielä tällä kaudella, tämä, loppu mennessä, tämän vuoden loppu mennessä. Siitä on niin pitkään puhuttu, olisi kovin tärkeää, että neuvosto tekisi yhteistyötä. Toivottavasti teidän avullanne päästään jotain kautta lopulliseen tavoitteeseen. Toivottavasti ei vain ole seminaaria, työpajoja ja kokouksia muutenkin, vaan todellista yksimielisyyttä 27 kesken, että parlamentti saisi selkeän käsityksen myös siitä, minkälaiset näyttää tuleva kehitys. Eli hoitomenetelmien arvioinnin yhteydessä toivottavasti ensi viikon jälkeen todellakin voitte olla tässä tärkeässä välittäjän roolissa, jos se auttaa tämän asian loppusaattamista. Thank you. There are two more. Kiitos vielä kaksi puhujaa. Eli jatketaan. Edustaja Kadenbach. Ja, ein herzliches Dankeschön äh, für Ihre Ausführungen. Kiitos. Kuten huomaatte, yksi aihe meitä kiinnostaa erityisesti, eli tämä ää, antibioottiresistenssiys. Ja tämä on asia, johon toivomme, että te puututte, ihan kuten olette suunnitelleetkin. On tämä toinen komission toimintaohjelma, ja jäsenvaltiot ovat luvanneet eh, ottaa käyttöön toimintasuunnitelmia tässä, mutta tiedämme, että toistaiseksi täytäntöönpanoa eh, ei ole toiminut kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämä on todellinen uhka. Ajatellaan esimerkiksi sairaaloita ja eh, muita tällaisia paik- terveydenhuoltopaikkoja, joissa on noin 7000 ennenaikaista kuolemaa vuodessa EU:ssa. Jos Euroopassa huole- hyväksyttäisiin äh, lentokoneita, jossa 37 000 ihmistä vuodessa kuolisi, niin siinä ryhdyttiin kaiken maailman toimenpiteisiin äh, sen estämiseksi. Ja antibioottien ja mikroresistenttyyden kohtaan emme ole tehneet tarpeeksi. One Health Approach on asia, josta puhumme teidän ministerikolleganne kanssa. Me saamme tämän asian eh, hoidettua vain ja ainoastaan tekemällä erittäin läheistä yhteistyötä terveydenhuollon, maa, eh, viljelyn ja, ja muiden toimijoiden kesken. Toisekseen ehkä minä ymmärsin väärin tämän nyt. Eli että meidän pitäisi parlamenttina hyväksyä kansalliset päätökset. No toki me näin teemme jos ne ovat yhteensopivia subsidiariteettiperiaatteen kanssa, mutta artiklasta 68 määrittelee hyvin selkeästi, millä aloilla toimivaltuudet ovat ja missä, ja missä tehdään yhteistyötä kansallisten päättäjien ja Euroopan unionin päättäjien kesken. Tässä tämä eurooppalainen lisäarvo on hyvin tärkeä, ja sitä minä odotan myös teiltä. Ja sitten vielä kolmas asia. Minulle on tärkeää myös äh, terveellinen ravinto myös lapsille. Miten te aiotte, äh, mitä te ajattelette esimerkiksi kasvinsuojeluaineista ja torjunta-aineista ja niiden käyttämisestä – koska se uhkaa myös lajien moninaisuutta, mutta myös äh, ihmisten terveyttä esimerkiksi, kun glyfosaatti päättyy lautasille. Now I will give the floor to... Kiitos. Ja sitten edustaja Kovatsev. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Herra ministeri, tervetuloa valiokuntaan. Henkilökohtaisesti haluaisin toivottaa teille ja joukkueellenne menestystä kaudellanne. Minä, Rova Kaadenbach ja moni muu on ottanut esille laadukkaan terveydenhuollon ja hoidon. Siksi ottaisinkin esille lääkkeiden saatavuuden minäkin. Mitä mahtaa olla tehtävissä patenttioikeuksissa ja lisäsuojan antamisessa, varsinkin jos annetaan esimerkiksi lupaa. Komissio julkaisi viime vuonna selvityksen, jossa käydään läpi niitä vaikutuksia, jos on kovin paljon poikkeuksia rinnakkaislääkkeille näissä luvissa lisäsuojan antamiseksi. Julkinen kuuleminenkin näistä järjestettiin. Toivottavasti komissio tekee myös ehdotuksen niin että voitaisiin lainsäädäntöä muuttaa. Ministeri, te tiedätte, että rinkaslääkkeiden hinta on paljon alhaisempi, koska muut lääkkeet ovat patentoituja. Jos lupaa annetaan halvemmille lääkkeille tulla markkinoille sen jälkeen, kun patentti on mennyt umpeen, näin voitaisiin vähentää terveydenhuoltojärjestelmän kustannuksia ajoissa voidaan tarjota myös hoitoja ja lääkkeitä potilaille. Mitä te voisitte tehdä puheenjohtajavaltiona? Ehkä tällaisia poikkeuksia voitaisiin luville myöntää liittyen suojaan. Menestystä vielä kaudellenne ja teille. Euroopan tasollakin meillä on tarvetta saada laadukasta terveydenhoitoa. I will be the last, uh, Kiitos ministeri. Minä olen viimeinen puhuja ja minä olen viimeinen kysyjä. On hienoa nähdä, että kaudellanne lasten terveys on yksi painopistealueista ja te puhua ensi kuussa konferenssissa lasten ravitsemuksesta ja terveydestä, kuten tiedätte. Tarkoitus on 2020 mennessä puolittaa lasten ylipaino, eli aika on enää vähän ja toimintasuunnitelmassa halutaan vähentää lapsille suunnattua mainontaa koskien roskaa ruokaa ja halutaan terveistä ruokaa kouluihin. Miten teidän kaudella aiotaan tätä edistää? Ja jos ajatellaan kolmikantaneuvotteluja eh, audiovisuaalisten medioiden direktiivistä. Aiotteko te tukea sitä, että lapsille suunnattu roskaruokamainonta kiellettäisiin? Kiitos ja nyt saatte taas puheenvuoron, ja niin voitte vastata kysymyksiin. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää antamastanne tuesta tänään, kun tuossa äsken esittelin kautemme painopisteitä. Paljon tuli kysymyksiä. Vähän päällekkäinkin, ehkä täydentäen toinen toisiaan. Haluaisin esittää yhteen vedon vastauksessani. Toivottavasti näin vastaan teille kaikille. Näin tekstissä. Aivan aluksi aion puhua menettelystä eman siirron kohdalla. Yleisten asioiden neuvosto 22. marraskuuta viime vuonna teki päätöksen. Siksi komissio teki ehdotuksen 766-2004 asetuksen muuttamiseksi liittyen Eman kotipaikan muuttamiseksi Lontoosta Amsterdamiin. Euroopan parlamentin täytyy nyt siis ottaa kantaa. Neuvosto toivoo, että menettely saatetaan päätökseen mitä pikimmiten. Tämä on tärkeää, koska me, ne taata työn jatkuvuus virastossa. Vien viestinne eteenpäin neuvostoon. No sitten terveysmenetelmien, terveydenhoitomenetelmien arvioinnista. Me tiedämme, että tässä on suunnitelmia hyväksyä lainsäädäntöehdotus arvioinnista. Ehdotustahan nyt ei vielä ole käsillä, mutta kun on puhe lainsäädännöstä, on suuta, syytä olla tarkkana. No, koska ehdotus kuitenkin on tulossa, meidän täytyy selvittää asioita, muun muassa sisältö, sitovat vaikutukset, ja totta kai myös julkaisemispäivää. Euroopan parlamentti on jo ottanut kantaa terveydenhoitomenetelmien arviointiin päätöslauselmassa viime vuonna, niin että voitaisiin todellakin lääkkeiden saatavuutta kohentaa. Neuvostokin on todellut, todennut, että tarvitsee vapaaehtoista yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken omissa ehdotuksissaan. Jos komission ehdotus julkaistaan, puheenjohtajavaltio Bulgaaria myös nopeasti sen ottaa esille neuvoston työryhmissä. Totta kai puoluttomana välittäjänä haluan antaa jäsenvaltioille riittävästi aikaa, että he voivat paneutua asiakirjan ehdotuksen ja ottaa sitten kantaa kansallisella tasolla. Jotta päästäisiin eteenpäin jossain asiassa, niin meidän täytyy miettiä myös arkaluontoisia kysymyksiä, eli on vaikea ruveta ennustamaan lopputulemaa ennen kuin meillä on selvyyttä lopputekstistä. Sitten lainsäädäntötyöstä vielä kaudellamme. Me aiomme ottaa etusijalle sellaiset asiat, jotka on helppo saada päätökseen. Lääkkeissä tarkoituksena saattaa keskustelut päätökseen parlamentin kanssa eläinlääkkeiden osalta. 726 2004 asetuksesta vielä. No mitä tulee tähän eläinlääkintäpakettiin ja terveyteen, niin me työstämme tätä, jotta asetusta voitaisiin muuttaa, siis EMAn perustamisasentus ja myös keskitetty lupamenettely. Voin kertoa teille, että ensimmäinen epävirallinen kolmikantaneuvottelu järjestettiin jo 23. tammikuuta ja se oli hyvin rakentavaa. Neuvoston ja parlamentin kesken on jo yhteisymmärrys keskeisistä kysymyksistä, kuten maksuista. Ja nämä on tavallisessa lainsäädäntömenettelyssä hyväksyttävää. Mutta kompromissiakin tarvitaan joillakin kysymyk- joillakin alueilla. Vaikuttaa siltä, että tämä voidaan hoitaa melko nopeasti. Paketissa on monenlaisia aiheita. Mikrobilääkeresistenssi on yksi niistä. Me uskomme, että molemmat lainsäätäjät ovat halukkaita löytämään toimivan ratkaisun terveyden nimissä. Toivottavasti se onnistuu koko paketin osalta. Vielä sitten mikrovilääkeresistenssistä. Se on tunnustettu hyvin tärkeäksi aiheeksi EU-tasolla. Se on vakava haaste terveydelle. Siksi siinä tarvitaan yhteistyötä unionin tasolla. Euroopan parlamentti 2015 hyväksyi päätöslauselmankin turvallisemmasta terveydenhoidosta Euroopassa – Haluttiin edistää potilasturvallisuutta ja EMR-aiden mikrobilääkeresistenssin torjuntaa. Tässä on menty eteenpäin myös yhtenäisen terveyden lähestymistavan pohjalta. Tämä hyväksyttiin komissiossa viime vuoden kesäkuussa. Nyt tarvitaan kansallista täytäntöönpanoa. Jokainen jäsenvaltio asettaa etusijalle täytäntöpano toimet huomioiden kunkin jäsenvaltion erityispiirteet ja olot. Bulgaria on ryhtynyt toimiin, olemme urastaneet kovasti, että voidaan kehitellä ja täytäntöpanna kansallista mikrobilääkeresistenssisuunnitelmaa. Mitä tulee sitten EU-aloitteisiin Eläinlääkepaketissa on paljon näkökohtia, jotka liittyvät nekin mikrobilääkeresistenssiin. Niinpä puheenjohtajavaltio pyrkii työstämään päätöstä yhtenäisen terveyden ajatuksen pohjalta. EMA on laatinut tästä selvityksen koskien myyntiä ja jakelua. Sitten lasten terve ruokavalio. Nuoret ja lapset ovat tärkeällä sijalla. Paras tapa sijoittaa tulevaisuuteen on tarjota kaikille parempaa terveyttä. Terveet ihmiset, varsinkin terveet lapset, luovat vaurautta, tuottavaa väestöä ja työvoimaa. Tämä on tärkeä aihe, joka liittyy aloitteisiin edellisiltä kausilta ja myös neuvoston päätelmiin. Niitä hyväksyttiin Kreikan, Alankomaiden ja Maltankin kausilla. On erittäin hyvä, että parlamenttikin on pannut tämän asian tärkeälle sijalle. Tämä koskee varsinkin liika, lasten liikalihakuvuutta koskevaa toimintasuunnitelmaa. On totta kai syytä tarjota terveellistä elämäntyyliä ja ruokavaliota, mutta ehkä terveyden näkökulmasta enemmänkin voidaan tehdä. Ruokavalio on kuitenkin perustekijöitä, joilla edistää terveyttä. Krooniset tautia on yhä enemmän johtuen siitä, mitä me syömme. Siksi onkin tärkeää keskittyä terveysnäkökulmaan. Siinä noudatamme nimenomaan terveyden näkökulmaa kaikessa politiikassa. Ruokavalion ja laadukkaiden elintarvikkeiden avulla voimme elää terveellistä ja laadukasta elämää. Se on osa myös ennaltaehkäisevää politiikkaa. Eli elintarvikkeita ja ruokaa voidaan tarkastella monestakin näkökulmasta. Työllisyys, henkinen terveys, tiede, tutkimus ja kehitys. Kaikki ovat tärkeitä, mutta kaikkein tärkeintä on tietenkin vaikutus ihmisterveydelle. Eli terveys olkoon etusijalla. Me lähdemme siitä, että ei voida vain tarjota turvallista ruokaa, vaan myös terveellistä ruokaa. On kyse tuotannosta, jos etusijalle asetetaan terveys, ei vain kulutus kysynnän pohjalta. Mitä tulee sitten elintarvikkeiden markkinoimiseen, jos niitä kohdennettu on lapsille? Siitäkin totta kai keskustellaan, kuten myös perinteisistä ruokavalioista, niiden vaikutuksesta terveyteen. Me haluamme tarjoa laajaa kirjoa elintarvikkeita. Me emme ole, lapset ovat kuluttajia, mutta eivät itse pysty tekemään terveellisiä valintoja. Siksi kun tarjoamme terveellistä ruokavaliota lapsille, olemme järjestämässä asiantuntijatasolla Sofiassa konferenssia 6. helmikuuta ja sitten saadaan neuvoston päätelmät. Maatalouden ja terveydenhoidon pitäisi kulkea käsi kädessä. Ehkä tästä löytyy poliittinen yhteisymmärrys. Meidän tavoitteenamme on nähdä terveydenhoito ja maatalous Euroopan tasolla. Tuottajien pitäisi ymmärtää, että heidän täytyy tarjota terveellisiä elintarvikkeita. Tämä liittyy myös yhteisen maatalouspolitiikan tarkistamiseen. Terveysnäkökulmat on huomioitava sielläkin. No sitten lääkkeiden saatavuudesta. Ehkä voisi vastata joihin kysymyksiin lääkkeiden tiimoilta. Se on mutkikas aihe, osa myös meidän kautemme painopisteistä. Painopisteisiin kuuluu myös lääkkeiden vaikuttavuus, siis hoidon kannalta, mutta myös kustannushyötynäkökulmaa ajatellen, kun pidämme mielessä myös terveydenhuoltojärjestelmien kantokyvyn. Voi olla taloudellisista kysymyksistäkin ehkä ei voida kaikkia tarjota korkean hinnan vuoksi. Keskustelussa on huomioitava myös lääkkeiden vaikutus jäsenvaltioiden talousarvioon. Keskusteluja on käyty eri puheenjohtajuuskausilla, Kreikan, Italian, Luxemburgin, Alankomaiden, Slovakian ja Maltan kausilla. Keskustelua käydään myös Euroopan parlamentissa, mikä on tärkeää. Te hyväksytte viime vuonna myös päätöslauselman lääkkeiden saatavuuden kohentamiseksi lääkkeiden hinta, hoidon vaikuttavuus ja budjettivaikutukset on kaikki huomioitava lääkkeiden saatavuutta tarkasteltaessa. Asioiden pitäisi tulla käsittelyä myös neuvostossa, jotta löydetään ratkaisuja. Sitten mainitsisin vielä muutaman olennaisen tekijän tältä alalta. Lääkkeiden saatavuus tai puute on monesti haaste jäsenvaltioissa. Keskusteluja käydään myös rinnakkaistuonnista, mitä haasteita se asettaa. Lääkkeet eivät ole pelkästään tuotteita markkinoilla. Siksi niistä on keskusteltavaa. Bulgaria on jo ryhtynyt toimiin omalta osaltaan, jotta voitaisiin selvittää, mistä syystä lääkkeitä on niin niukalti tarjolla. Me olemme luoneet sähköisen järjestelmän, joka jäljittää tuontia, rekisteröintiä ja julkisen rahan käyttöä. Seuraavaksiakin on olemassa, jos jokin menee pieleen. Sitten yksi asia on myös hintaneuvottelut. Alueellisiakin sopimuksia voidaan tehdä. Tämä osoittaa, että ehkä EUkin voisi löytää ratkaisuja. Totta kai täytyy hinnoittelussa noudattaa avoimuutta. Sitä tarvitaan kaikkien tasolla, koska viime kädessä tavoitteena on potilaiden oikeuksien suojeleminen. Katsotaanpa asiaa vähän laajemmassa mittakaavassa. Jotta markkinat toimisivat kunnolla, me tarvitsemme vapaata, reilua kilpailua. Minusta komissiolla on aika laaja toimivalta kilpailun suojelemiseksi, ja totta kai siitä on hyötyä kaikille jäsenvaltioille. Eli osa laajempaa yhteyttä ovat nämä eri aloitteet ja tuet tuottajille. Neuvosto käy läpi näitä eri selvityksiä, joita komissiokin on laatinut liittyen teollisen tekijänoikeuksiin ja niiden suojaan EU-ssa. Puheenjohtajavaltiona Bulgaria haluaa järjestää myös asiantuntijatason konferenssin 6. maaliskuuta Sofiassa – Siellä mietitään myös sosiaalipolitiikan, terveydenhoidon ja kuluttajan näkökohtien kysymykset. Ratkaiseva löytää tasapainoinen ratkaisu. Meidän täytyy rohkaista tuottajia tuottamaan innovatiivisia tuotteita. Sitten lyhyesti vielä glyfosaatista. Tästä on keskusteltu työryhmissä maatalouden näkökulmasta, mutta tähän liittyy tietysti myös terveysnäkökulmia. 12. joulukuuta viime vuonna komissio hyväksyi täytäntöpanosäädöksen. Siinä uudistetaan glyfosaatin vaikuttavien aineiden käyttöoikeus. Siitä käytiin ankara keskustelu jäsenvaltioiden kesken ja siksi hyväksyttiin viiden vuoden siirtymäkausi glyfosaatin poistamiseksi markkinoilta vaiheittain. Kansalaisyhteiskunta kyllä tiivisti mukana ja varmasti komissio kyllä kertoo jatkotoimista, jotta voidaan taata avoimuus ja läpinäkyvyys eri toimissa, EFSAnkin toiminnassa. Viimeinen kysymys liittyy puolestaan erityissuojapoikkeuksiin. Rinnakkaislääketeollisuus väittää, että EU ei ole kovin houkutteleva markkina tällaisten rinnakkaislääkkeiden tuottamiselle. Tämä on huoli. Siksi tarvitaan nopeita päätöksiä. Eurooppa tarvitsee myös omaa rinnakkaislääketuotantoa näiden lääkkeiden niukkuus tai meidän riippuvuutemme kolmansista maista ei ole potilaiden eikä eurooppalaisten kilpailijoiden edun mukaista. Komissiohan on vastuussa lainsäädäntöaloitteista. Siksi on nyt järjestänytkin kuu julkisen kuulemisen poikkeuksesta erityissuojeluvalle. Se on malli viiden vuoden patenttisuojaksi. Emme tiedä vielä milloin tämä ehdotus tulee, mutta kysymys on kuitenkin tähdellinen. Ja ehkäpä komission olisi tykönä mietittävä myös tätä kysymystä. Jos meidän kaudellamme vielä tulee tällainen ehdotus, niin totta kai sen esittelemme neuvostollekin. Minister, thank you very much. Kiitos oikein paljon, hyvä ministeri, näistä vastauksista. Te vastasitte moneen kysymykseen, mitä valiokunnan jäsenet esittivät. Olemme kiitollisia siitä, että tulitte tänne paikalle, esittelitte ne painopistealueet. Kuten aikaisemmin sanoin, oli todella hieno nähdä, että meillä on paljon yhteisiä prioriteetteja. Eli kaikkien ympäristövaliokunnan jäsenten nimissä haluaisin taas kerran kiittää teitä ja toivottaa teille oikein hyvää puheenjohtajakautta. Kiitos. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент. Minä olen teidän käytettävissänne. Oli todellinen kunnia tulla tänne luoksenne tänään. Minusta parempi yhteistyö Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä on erittäin tärkeä. Ja terveysministerineuvoston puheenjohtajana teen kaikkeni varmistaakseni hyvän vuoropuhelun ja hyvien käytänteiden käyttämisen työssämme myös korkealla tasolla. Oli todellinen kunnia olla täällä luonanne. Kiitos. This was uh, the last point, so... Tämä oli viimeinen asiaistuslistalla, eli hyvää ruokahalua kaikille.